Uh, very good afternoon, ladies and gentlemen. welcome to... No niin, hyvää iltapäivää ja tervetuloa valiokunnan kokoukseen. Ja tänään tarkastelemme muutamia tärkeitä aiheita. Ja erityisesti haluan toivottaa tervetulleeksi komission edustajan, joka kertoo meille direktiivikysymyksestä ja sitten meillä on muita asioita, joihin puutumme myöhemmin. Ensinnäkin muutama ilmoitus. Tämä kokous menee internettiin niin kuin tavallisesti. Eli tervehdykset internetin kautta meitä kuunteleville. Ja myöhemmin voitte nähdä näitä muita asioita, mutta voitte tarkistaa vielä, että internetkäyttäjillämme on laadukkaita palveluita käytössä. Eli mielellämme otamme näistäkin asioista palautetta vastaan. Sitten muutama ilmoitusasia. Ensinnäkin meillä oli 24. vai oliko 23. päivä tammikuuta kokous, jossa minut valittiin uudelleen puheenjohtajaksi. 24. tammikuuta meillä oli hyvä ja rakentava koordinaattorien kokous ja keskustelimme tulevasta työohjelmasta ja työnjaosta seuraavan kahden ja puolen vuoden ajalle – koska meillä on hyvin intensiivistä lainsäädäntötyötä tulossa. Kuten Jyvän tietää, hän on yksi avainhenkilöitä esittelijänä uudessa avainhankkeessa. Ja me olemme toimittaneet valiokunnan jäsenille laatutaulukon sen suhteen, miten järjestämme kokouksiamme, ja sitten siinä on määräaikoja ja muuta. Eli se löytyy nettisivuiltamme. Ja myöskin valmistelemme alustavan työohjelman tälle vuodelle ja asiakirjoja, jotka voitte sitten ladata nettisivuilta. Ja haluan toivottaa tervetulleeksi uuden varapuheenjohtajan Gino Tramateran, eli tervetuloa. Hän nyt ei päässyt järjestäytymiskokoukseen, mutta haluaisitko sanoa muutaman sanan tässä nyt? Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Käytän nyt puheenvuoron ja haluan kiittää teitä luottamuksestanne, kun nimesitte minut varapuheenjohtajaksi sisämarkkinavaliokunnan järjestäytymiskokouksessa tammikuussa. En nyt päässyt sinne paikalle, kuten puheenjohtaja totesi, koska olin hiukan sairas. Mutta halusin kuitenkin kiittää teitä tästä tehtävästä ja lupaan, että käytän siihen kaiken sitoumukseni ja tarmokkuuteni. Eli yksinkertaisesti haluaisin vielä siis kiittää teitä ja pyydän anteeksi, että en ollut paikalla, mutta se ei ollut minun tahdostani riippuvainen asia. Uh, well, thank you very much indeed. Kiitoksia, Dramateera. Nyt odottelemme innolla yhteistyötä kanssanne. Ja varapuheenjohtajilla tässä valikunnassa on tärkeä rooli. Ja tähän kohtaan haluaisin vielä muistuttaa edeltäjänne Lara Komin tehtävästä, joka oli ensimmäisen kahden puolen vuoden aikana varapuheenjohtaja, ja nyt hän on hoitamassa näitä standardisointiasioita. Eli meillä on edelleen hyvin vahvaa sitoumusta nyt sitten italialaiselta varapuheenjohtajalta. Sitten pari muuta ilmoitusasiaa. Ensinnäkin meidän täytyisi nyt sopia siitä, että lisäämme yhden asian esityslistalle, joka liittyy mahdolliseen varhaisiin neuvotteluihin neuvoston kanssa. Muistuttaisin kollegoille siitä käytännöstä, jota tämä valiokunta on soveltanut systemaattisesti, mutta joka nyt on formalisoitu työjärjestyksen muutoksen myötä. Eli ennen kuin esittelijä saa valtuutukset ja varjoesittelijät neuvotteluvaltuutukset mahdollisista ensimmäisen käsittelyn sopimuksista, valiokunnan on hyväksyttämä tämä mandaatti ja myöskin neuvottelutiimin mandaatti. Meillä on nyt kaksi tärkeää teknistä asiaa. Vandi Kampin mietintö ja sitten toinen on Pantseerin hoitama asia. Onneksi esittelijät ovat nyt paikalla koskien traktoriasetusta. Työryhmän puheenjohtajalta sain kuulla, että hän katsoo, että neuvottelut ovat riittävän pitkällä, jotta voidaan mennä suoriin neuvotteluihin. Ja me olemme kuulleet myöskin koordinaattoreita kirjallisesti ja heidän mukaansa yhtä lukuun ottamatta yhdestä poliittisesta ryhmästä mitään vastalauseita ei ole mutta nyt meidän täytyy uusien sääntöjen nojalla äänestää näistä mandaateista. Ja yli, puolen, yli puolet edustajista tarvitaan sen tukemiseksi. Eli ehkä voisimme ottaa tämän sitten käsiteltäväksi äänestysten jälkeen, ja sen jälkeen nämä kaksi esittelijää, jotka vielä eivät ole muodollisesti puhuneet, voivat sitten vahvistaa tämän ja ehkä kertoa muista asioista ennen kuin nämä mandaatit vahvistetaan. Sopiko tämä? Hyvä. Sitten lopuksi vielä etukäteisilmoitus. Parlamentin puhemiehistö on pyytänyt, että kaikki valiokunnat tarkastelevat aikataulujaan, koska tarkoituksena on, että voidaan säästää tulkkauskuluissa jakamalla valiokuntakokouksia tasaisemmin esimerkiksi maanantaille, tiistaille tai sitten keskiviikolle ja torstaille. Yleensä kokouksia on maanantaista keskiviikkoon, mutta tätä ei enää katsota hyvällä. Me olemme nyt tekemässä uusia ehdotuksia aikataulun suhteen, jotka sitten toimitetaan koordinaattoreille pikapuoliin. Ja minua huolestuttaa nyt se, että kun katsotaan kuinka paljon työtä meillä on, tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyisi vähentää noin neljä koko päivän kokousta vuodesta ja se aiheuttaa meillä aika paljon paineita. Eli täytyy katsoa, voisimmeko jotenkin parantaa tätä tilannetta ja täytyy katsoa, mitä sitten ehdotamme tästä aikanaan. Mutta halusin tästä ilmoittaa etukäteen ja poliittiset koordinaattorit voivat ehkä myöskin tehdä tälle asialle jotain. Ja kuten tiedätte, meillä on hyvin paljon avainhankkeita, jotka ovat mukana sisämarkkinapaketissa ja joiden osalta Eurooppa-neuvosto Van Rompuyn johdolla erityisesti totesi viime viikolla täysistunnossa, että meidän pitäisi nyt vauhdittaa näiden asioiden hyväksymistä. Eli on vähän omituista, että meillä on nyt vähemmän aikaa enemmän tekemiseen. No niin, eli varmaan voimme katsoa esityslistan hyväksytyksi. Teillä on esit- pöytäkirjoja liitteissä, ne voidaan katsoa hyväksytyksi ellei kukaan niitä vastusta ennen kokouksen loppua. Sitten käynnistämme kokouksen. Ja tämän yksi tärkeimpiä sisämarkkinakysymyksiä, eli kolmas direktiivi, joka liittyy julkisten hankintojen järjestelmän uudistamiseen, mutta tämä on nyt uusi direktiivi, joka liittyy käyttöoikeussopimusten tekemiseen. Esittelijämme on Philippe Juvin, ja myöskin pyytäisin, että varjoesittelijät tekevät kommentteja alustuksen jälkeen, mutta aluksi saamme kuulla komissiota John Tchikovska, joka on hyvin ponnekkaasti tehnyt työtä tämän parissa, ja hän pitää meille tästä asiasta esityksen, ja sen jälkeen avaamme keskustelun varjoesittelyiden ja esittelijän kanssa. Eli Jyvän, oliko teillä jotain huomautuksia tähän alkuun vai annammeko puheenvuoron heti komissiolle. No, täällä on ilmeisesti varmaankin myöskin neuvoston edustajia, siellä on useampikin. Mutta ehkä nyt sitten menemme suoraan tähän esitykseen. Ja Shikovska, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Chairman, and thank you very much for giving commission. Kiitoksia hyvin paljon. Kiitoksia mahdollisuus, mahdollisuudesta esitellä tämä ehdotus. Pyrin aluksi selventämään, mitä syitä on sille, että me olemme tehneet ehdotuksen koskien näitä käyttöoikeussopimuksia. Ja sitten puhun myös ehdotuksen rakenteesta, mutta minun pitäisi sanoa, että säädöstön perusajatus on aivan sama tässä ehdotuksessa kuin julkisia hankintoja koskevassa ehdotuksessa. Eli parantaa, varmistaa läpinäkyvyyttä ja kilpailu mahdollisuuksia, joita tulokset olivat parhaat mahdolliset. Nämä ovat aivan samanlaiset perustat kuin julkisten hankintojen ehdotuksen taustalla. Erona on se, että kun keskustelemme tästä ehdotuksesta, haluamme yksinkertaistaa ja parantaa tehdä säännöistä tehokkaampia ja määritellä tässä tilanteessa sitten perussäännöt, jotta tilanne olisi samanlainen kuin julkisia hankintoja koskevassa tilanteessa. Seuraava dia, kun katsomme lyhyesti tilannetta tällä hetkellä, mitä tulee julkisiin hankintoihin. Tässä näemme tilanteen hyvin tässä kuvassa. Jos meillä on kysymyksiä siitä, kuinka tehdään tarjouskilpailu, kuinka pyydetään tarjouksia, meillä on kysymyksiä liittyen siihen, kun kyseessä on julkinen hankinta tai palvelut. Mutta lähestulkoon ei lainkaan, kun kyseessä ovat käyttöoikeudet. Meillä ei ole tällä hetkellä mitään toisen asteen lainsäädäntöä olemassa. Miksi me sitten tarvitsisimme sellaista? Aivan aluksi meidän pitäisi varmistaa, että julkisia varoja käytetään tehokkaasti ja täytyisi myös korostaa, että kyseessä ovat Euroopan unionin rahat ja varat. säännöt tekisivät mahdolliseksi päästä paremmin markkinoille, mitä tulee käyttöoikeussopimuksiin, ja nämä säännöt helpottaisivat yksityisiä kumppanuussopimuksia, saisimme yksityistä pääomaa helpommin mukaan, ja tämä parantaisi innovointi ja investointimahdollisuuksia. Ja on myöskin hyödyllistä tuoda esiin, mistä tässä ehdotuksessa ei ole kyse. On hyvin tärkeää, että vastaamme kysymyksiin siitä, miksi tämä toimi on tarpeen. Kyseessä ei ole palveluiden yksityistäminen. Tämä on hyvin yleinen väärinkäsitys. Nämä säännöt eivät pyri yksityistämään toimintaa, mitä tulee julkisen sektoriin. Tarkoituksena ei ole pakottaa julkishallintoa ulkoistamaan palveluita, eikä tarkoitus oli määritellä palveluiden laatustandardeja. Kyseessä ei ole siis määritellä sinänsä, mikä palveluiden taso tai standardi pitäisi olla. Ja lopultakin nämä säännöt koskettavat myöskin käyttösopimuksoikeuksia tulevaisuudessa, eivät vain tässä tilanteessa ennen kuin laadimme tämän ehdotuksen, me toteutimme monia tutkimuksia ja alustavia töitä. Tämä on ollut ehkäpä kaikkien laajimpia valmistelevia prosesseja komissiossa, mitä tulee säädöstön uudistamiseen. Me emme järjestäneet vain kolmea erityistä tutkimusta, mutta myöskin julkisia kuulumisia. Ja kuten näette, meillä on ollut 60 keskustelutilaisuutta eri toimijoiden kanssa. Tässä näette eräitä peruslukuja. Nämä ovat hyvin perustavanlaatuisia lukuja. Ne eivät, tässä ei ole kaikkia lukuja, jotka ovat vaikutusten arvioinnissa mukana, mutta jonkin verran ajatuksia. Esimerkiksi markkinoille pääsyn esteet 41 prosenttia – lähestulkoon 37,3 prosenttia näistä sopimuksista oli tehty ilman minkäänlaista eh, läpinäkyvyysjulkistusta. Ja mitkä me, me sitten, mitkä asiat me sitten havaitsimme vaikutusten arvioinnissa – tässä olisi ehkä hyvä tehdä yksi kommentti. Vaikutusten arviointi on ollut erityisen vaikeaa yhdestä perustavaltuisesta syystä, sillä kuten mainitsin, läpinäkyvyyttä ei ollut tarpeeksi. Lähes tulkoon mitään systemaattista tietoa ei ollut saatavilla markkinoilta. Tämä oli yksi niistä syistä, miksi laatuarviointi on nyt ollut laadullista. Tämän vuoksi mielestämme niin paljon kuulemisia. Me pyrimme ylittämään tämän läpinäkyvyyteen liittyvän ongelman, joka tällä hetkellä tekee lähestulkoon mahdottomaksi tarjota käyttöoikeussopimuksiin liittyvää tarkempaa tietoa, laadullista tietoa. Voimme tässä kolme vääristymää erottaa. Laillisen varmuuden puute, erilaisten esteiden olemassaolo, liittyen myöskin siihen, että tässä olemassa olevaa säädöstöä ei ole, mitä tulee käyttöoikeussopimuksiin ja myöskin siksi, että säädöstössä on hyvin suuria eroja ja lopultakin oikeudellinen suoja on puutteellista liittyen kaikkiin näihin sopimuksiin. Ja mitä tulee käyttöoikeussopimuksiin, minkälaisia EUn tason takeita ei ole tässä suhteessa olemassa. On myöskin tärkeää huomata, että tämän tutkimuksen löydökset ja vuonna 2010 tehdyn arvioinnin tulokset osuvat yhteen ne tekevät aivan samoin yhteenvedon siitä, että säännöstöjen puuttuminen liittyy eroihin eri jäsenmaiden välillä. Ja tässä tapausoikeus ei ole yhtäpitävää. Ja julkiset ja yksityistoimijat eivät hyödy nykyisestä tilanteesta. me pahoittelimme luonnollisesti sitä, että meidän oman tutkimuksemme tulokset olivat hyvin samanlaiset kuin näiden muiden. Me otimme huomioon kolme mahdollisuutta, perussäännöstöt, yksi, yksityiskohtaiset säädöstöt ja sekä muotoiset säädöstöt, perussäännöstöt varmistaisivat jonkin verran läpinäkyvyyttä, mutta ne eivät olisi oikeudellisesti täysin sitovia. Sitten yksityiskohtaiset säädöstöt, jotka koskettaisivat julkisia sopimuksia. Ne vastaavat tilanteisiin, joissa nykyinen yksityiskohtaisuus on liiallista. Myöskin mitä tulee julkisiin hankintoihin. Ja sitten lopultakin meillä on tällainen yhdistelmä, joka meidän mielestämme oli paras vaihtoehto julkisissa sopimuksissa. Jos tarkastelette tällaisia säädöstöjä, näette, että meillä on perussäädökset liittyen läpinäkyvyyteen ja meillä on erilaisia kriteerejä ja mitä tulee julkisiin hankintoihin, tämä tekisi puitteistosta kehittyneemmän. Markkinat erityisesti pyysivät tällaista sääntöjen selkeyttämistä, mutta meidän mielestämme oli lähes mahdotonta yhdistää sitä käyttöoikeussopimuksiin. Tämän vuoksi me uskomme, että ne, jotka hyötyisivät tästä tilanteesta, olisivat tässä erilaiset sopimusosapuolet, 82 vastaajista vahvisti tämän ajatuksen ja käyttäjät hyötyisivät ja yritykset, sillä ne saisivat parempaa tietoa ja tämän vuoksi sopimuksen tekeminen toteuttaminen olisi helpompaa. 83 prosenttia vastaajista sanoi näin. Sitten mitä tulee ehdotuksen rakenteeseen, mikä lähestymistapa meillä olisi, mihin olemme päätyneet. Uskomme, että helpointa olisi se, että meillä olisi yksi erityinen säädöstösääntökirja käyttöoikeussopimuksille. Me uskomme, että olisi helpoimpaa käyttäjille ja sopimusten osapuolille, että olisi yksi säädöstö. Tämän vuoksi me olemme yhdistäneet eri sääntötyypit yhteen tekstiin. Kyseessä ei ole vain se, että säätöjä on yhdistetty yhteen, mutta olemme myöskin poistaneet useita sääntöjä, jotka olivat erilaisia eri sektoreilla, jotta säädöstä olisi helpompi käyttää. Toisaalta me olemme seuranneet aivan alusta loppuun asti tuomioistuimen linjaa, tapausoikeutta, jos te tarkastelette näitä takeita, mitä tulee läpinäkyvyyteen, kaikki nämä ta- asiat on otettu huomioon. Kaikki, mitä tuomioistuin on sanonut, on otettu huomioon tekstissä, mutta olemme tehneet asioista selkeämpiä ja olemme pitäneet parempina tiettyjä mahdollisuuksia, sillä kaikissa tapauksissa päätökset eivät olleet yhtä pitäviä. Ja lopultakin joustavuus. Joustavuudella tässä tarkoitamme mahdollisuutta toimia eri osapuolten kanssa Tätä me olemme kuulleet kuulemissa, kuulemisissa monilta toimijoilta. Lopultakin mitä instrumentteja me kattaisimme? Kaikki sopimukset, jotka ylittävät 5 miljoonaa. Me olemme arvioineet useita mahdollisuuksia ja useita sopimustyyppejä eri sektoreilla ja päätimme, että sekä palveluille että muille sopimuksille 5 miljoonaa olisi paras raja. Tämä kattaisi kaikki mahdolliset sopimukset, sopimustyypit, mutta me emme ottaneet julkista yhteistyötä mukaan tähän tekstiin. Me sulimme sen pois ja sulimme pois myöskin sellaiset sektorit, joita jo muut säädöstöt sääntelevät, kuten kuljetuksen. Ja sitten mitä tulee palveluihin, sosiaalipalveluilla on erillinen tapaus, koska niillä on hyvin erityisluontoinen luonne, siksi ne on otettu erikseen. Sitten viimeinen dia hyvin nopeasti selvittäisin määritelmät. Tällä hetkellä määritelmä on hyvin epäselkeä, sillä tuomioistuin on monta kertaa todennut, että monet riskit pitää ottaa huomioon, mutta nyt tekstissä tätä elementtiä ei ole mukana, joten me ottaisimme tämän toimintariskin mukaan ja selventäisimme, mitä tarkoitamme sillä. Me myöskin teemme hyvin tärkeän selvennyksen, jotta olisi selkeämpää, että että lisenssit tai luvat eivät ole tämän ehdotuksen piirissä. Me puhumme vain oikeussopimuksista eikä kahdenkeskisistä sopimuksista, jotta tämä olisi hyvin selkeää. Me pitäydymme perusperiaatteessa, mitä tulee julkistamisen periaatteisiin Euroopan unionin tasolla. Tämä on hyvin tunnettua kaikkien toimijoiden piirissä. Me päätimme myöskin määritellä, mikä sopimuksen tekemisen aikaraja olisi. Tällä hetkellä sektorilla on kuitenkin niin paljon eroavaisuutta, että olisi mahdollista määritellä yksi ainut aika, kesto, joten me olemme yhdistäneet tämän eri sektoreihin. Ja hyvin nopeasti sitten viimeisellä dialla meillä ei ole mitään erityistä prosessia, mitä tulee julkisiin hankintoihin tässä tekstissä. Tietty prosessi ei ole mukana. Ainut prosessi, joka julkisia hankintoja tehtäessä täytyy ottaa huomioon, oli mukana. Meidän täytyy myöskin huomioon ne kriteerit, joiden mukaan kandidaattia suljetaan pois ja tarjota vastauksia, mitä tulee markkinoiden vääristymiin, joita tuli siihen yhteydessä esiin. Ehkä kaikkein tärkein elementti on seuraavassa, seuraavassa diassa. Mitä tulee joustavuuteen ja sen tärkeyteen eri sopimuksissamme, avasimme kriteerejä, vain taloudellisia kriteerejä ei käytetä, vain teemme mahdolliseksi käyttää muitakin erilaisia kriteerejä ja muitakin asioita, jotka voidaan ottaa huomioon, kun päätöksiä tehdään. Tämä on jotenkin, joka on uutta ja se lisää joustavuutta tähän prosessiin, mitä tulee käyttökiussopimuksiin. Ja tämä on joustavampi lähestymistapa. Sitten seuraava dia. Mitään pakollista prosessia ei ole. Meillä ei ole mitään tiettyä kiintiötä, mitä tulee alihankintaan. Ja me halusimme jälkeen kerran korostaa, että mitä tulee julkisiin hankintoihin, kaikki nämä mainitut elementit on jätetty pois. Mitä tulee sitten joustavuuteen valintakriteerinä, me olemme lisänneet aikaa. Eli kyseessä on tällä hetkellä nyt viiden vuoden kausi. Aivan yhteenvetona ehdotus käsittelee ongelmia, jotka liittyvät markkinoille pääsyn ongelmiin. Nämä ovat näitä asioita, joita komissio korosti viime viikolla. Markkinoille pääsy on yksi niistä kolmesta elementistä, jotka kasvattavat kasvua. Tämä koskettaa myöskin vain julkisia hankintoja. Kolmannet osapuolet eivät ole pakotettuja noudattamaan tätä säädöstöä, ne voivat niin tehdä. Tällä hetkellä tehtäessä hankintoja täytyy julkistaa tarjouskilpailu ja kyseisiä kriteerejä täytyy sen jälkeen käyttää. Me päätimme myöskin, että koska meillä on tällä hetkellä 27 eri lainsäädännöllistä puitteistoa, emme tee yksiä säädöstä ja tämä olisi mahdotonta. Ja me haluamme myöskin parantaa päätöksentekoa, mitä tulee julkisten varojen käyttämiseen. Neuvoston kokouksessa 17, 17. päivä tämä ehdotus otettiin hyvin vastaan. Monet jäsenmaat tukivat ja kiittivät tekstin sisältöä. Kiitoksia. Uh, well, thank you very much indeed. Kiitoksia näin selkeästä ehdotuksesta. Meillä kaikilla on nämä kalvot. Asiakirjoissamme löytyvät myöskin nettisivuiltamme, eli kiitoksia näistä selityksistä. Sitten pyytäisin, että ensinnäkin esittelijämme Jyvää käyttää puheenvuoron ja sitten varjoesittelijät Pantseri, Ryyle, Dioni teille paikalla ja minäkin olen Kosiuksnikin kanssa varjoesittelijä Schwab ja myöskin Tarabella, joka on esittelijänä tämän sisardirektiivissä, joka liittyy julkisiin hankintoihin, eli ehkä hänkin haluaa tästä puhua jotain. Ja Gebhardt vielä, oliko muita? No niin, eli nyt varmaan saamme aika paljon kysymyksiä ja haluamme tietysti kuulla vielä myöskin komission vastaukset tässä lopuksi. Eli Jyvään. Ensimmäisen kommentin, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission edustaja. No, kuinka nyt aloittaisin? No, syistä, joista en nyt ihan vielä tiedä, mutta varmaan nämä asiat kohta selkeenevät. Kyse on tekstistä, johon liittyy paljon pelkoja eri tahoilta. Jotkut sanovat, että ne eivät halua tätä ollenkaan. Toiset taas sanovat, että teksti on ehdottoman välttämätön jotta sisämarkkinat toimivat kunnolla. Ja jotkut pelkäävät tätä syistä, joita ei ole mainittu. Eli puheenjohtaja, meidän kaikkien täytyy nyt varmaan vielä tehdä yhteistä työtä, jotta voimme selvittää useita kysymyksiä. Ensinnäkin, onko tästä hyötyä? Onko tämä teksti hyödyllinen? No voisin sanoa, että uskon, että teksti on hyödyllinen, koska jos muistetaan, että tarvitsemme yhteisiä sääntöjä julkisille markkinoille, niin tarvitaan silloin myöskin loogisesti yhteisiä sääntöjä käyttöoikeuksien osalta. Se on loogista. No kaikki katsovat, että me voimme tätä tarkastella. Tarabella ja minä olemme tätä tarkastelleet ja olemme sitä mieltä, että EU:ssa meillä pitää olla julkisilla markkinoilla yhteiset säännöt. Mutta tämä koskee myöskin käyttöoikeuksia. Mitä nämä käyttöoikeudet oikeastaan ovat? Ne ovat erityinen kategoria julkisen ja yksityisen sektorin välisessä yhteistyössä. Ja periaatteessa kyseessä on oikeudellinen väline, jotta palveluita voidaan delegoida, ei yksityistää jonain tiettynä aikahetkenä, ja toimia niin, että julkiset viranomaiset hyötyvät siitä. Ja mikä tämä hyöty sitten on? Se on se, että infrastruktuureja on voitu rakentaa ilman, että on jouduttu käyttämään pelkästään tai ollenkaan julkisia varoja. Ja näin voidaan olla yhteistyössä tahon kanssa, joka ottaa riskin. Eli tämä on tärkeä osa, eli tähän liittyy tämä riskinotto. No sitten julkiset markkinat ja käyttöoikeudet, niiden välillä on ero. Ja samalla meidän pitää muistaa, että jos tehdään liian suuri ero, vaikka ne ovatkin tärkeitä nämä eroja, en nyt palaa tähän, se on itsestäänselvyys, jos tehdään liian suuri ero, niin silloin unohdetaan, että jos tarvitaan markkinoille yhteisiä sääntöjä, pitää olla myöskin yhteisiä sääntöjä käyttöoikeuksien suhteen. No EUn taloustilanne nyt on kaikkien tiedossa. Julkiset toimijat alue-, paikallis- ja muilla tasoilla eivät välttämättä pysty aina luomaan tiettyjä infrastruktuureita. Ja tässä julkisen yksityisen sektorin yhteistyö on mielenkiintoista. Jos olette vaikka pormestari jossain kunnassa ja haluatte rakentaa esimerkiksi jonkinlaisen kalliin laitoksen tai vaikkapa esimerkiksi kalliin vaikutusalueen ja sitten kuitenkaan kunnalla ei ole tähän varoja, niin siinä tapauksessa voitaisiin käyttää tätä välinettä, eli rakentaa yksityisen kanssa yhteistyössä tämä parkkialue, ja joka ottaisi tämän riskin silloin kontolleen. Ja vaihtoehto on, että ei tehdä mitään eikä rakenneta sitten parkkitilaa, jos ei ole varoja. Eli tämä on juridinen väline. No miksi ei osa tarvittaisiin yhteinen juridinen väline, jotta voidaan yhtenäistää sääntöjä? No meidän tehtävänne on saada Eurooppa eloon, ja jos meillä on yhteiset säännöt, silloin taloudelliset toimijat uskovat, että he ovat oikeudellisesti turvallisessa tilanteessa, eivätkä joudu noudattamaan erilaisia sääntöjä sen mukaan, ovatko he Italiassa, Saksassa, Puolassa vai Ranskassa. Ja tätä me haluamme, emme enempää emmekä vähempää, luoda oikeudellista turvaa, koska tällä hetkelläkin on käyttöoikeuksia, mutta oikeus on niin hajanaista, oikeuskäytäntö, että lainsäädäntö toteutuu oikeastaan vain myöhemmin tehtävien päätösten perusteella. Mutta näitä sääntöjä pitää luoda sitä mukaan, kun näitä päätöksiä on tehty. No se ei ole mitenkään loogista. Meillä pitää nyt olla yhteiset säännöt. Aina kun käytte katsomassa pormestaria tai jotain muuta, silloin ei tarvitse pelätä, että taas joku Damoklen miekka tippuu pään päälle, koska sovelluksessa ovat eri säännöt. No sitten tästä komission ehdotuksesta muutama sana. Se vaikuttaa hiukan monimutkaiselta. No muun muassa, no puhutaan näistä yksityiskohdista sitten myöhemmin, mutta tämä kohta 26 mielestäni on hiukan monimutkainen, kun ajatellaan sitä, millä tavalla käyttöoikeuksia myönnetään. Ensin tarvitaan etukäteistietoja ja lupia ja sitten lausunto vaikka kuinka monesta asiasta. No, varmasti kaikkea tätä voitaisiin yksinkertaistaa. Mutta täytyy muistaa, että pahinta on se, että ei ole yhtään mitään. Ja että unohdetaan ne maat, joissa edelleen annetaan näitä varoja hyvinkin merkittäville markkinoille noudattamalla sääntöä, jotka luodaan aina tapauskohtaisesti. Se on aika absurdi menettelytapa. Eli tätä voisimme nyt vähän pohtia. Eli me emme ole vain äänestämässä taas ties kuinka näistä direktiivistä, jotta voisimme rakentaa uutta maailmaa, joka on oikeudellisesti vakaa ja homogeeninen. Eli tässä asiassa haluamme edetä. Ja sitten onko tämä tarpeellista lainsäädäntöä? No kyllä. Tai sitten jokainen taas tekee, mitä haluaa omassa nurkassaan. No sitten näistä täsmällisemmistä kysymyksistä, no olen puhunut pitkään. Tässä on monia kysymyksiä liittyen komission ehdotukseen ja ehdottaisin, että voisimme laatia ensimmäisen työasiakirjan, joka ei olisi mikään vastausasiakirja, vaan pikemminkin kysymysasiakirja, koska meillä on aika paljon vielä kysymyksiä. Eli muutaman päivän kuluessa voitte kertoa tästä aikataulusta vielä. Niin aikataulusta vielä. Tämä on hyvin monimutkainen aihe. Ja meidän täytyisi nyt hyvin tarkkaan laatia tiivis aikataulu. Eli haluaisin korostaa, kuinka äärimmäisen tärkeä tämä aihe on. Ja tästä nyt ei ole yksimielisyyttä, mutta kuitenkin kaikki puhuvat hiukan eri asioista, eli me nyt tarvitsemme vielä hiukan aikaa tähän. Ja välillä kiirehtiminen ei ole paras ratkaisu, jotta saataisiin aikaan hyvä teksti. Me haluamme puhumme nyt aikataulusta ja meidän täytyy edetä nopeasti tämän tekstin osalta – Tästä nyt ei ole yksimielisyyttä etukäteen, eli meidän pitäisi nyt saada vähän lisää aikaa. No, muutama päivä tai muutama viikko nyt ainakaan ei riitä. Ja jollain tavalla meillä pitäisi olla myöskin saman aikataulu, joka menee vähän käsi kädessä tämän sisämarkkinakysymyksen kanssa, julkismarkkinoiden kanssa. Ja sitten täytyy määritellä nämä käyttöoikeudet. No, ovat erilaiset kuin muut markkinat, koska kyse on riskinotosta. Eli se, joka maksaa käyttöoikeuksista, ottaa riskin, ja riskin taso on nyt avainkysymys. Jos kyse on suurista riskeistä, kyse on käyttöoikeuksista ja muussa tapauksessa ei. Ja tämä riskin taso on nyt keskeinen, koska oikeudellisesti täytyy katsoa, että tässä asiassa oikeuskäytänteet ovat hyvin vaihtelevia, ja meidän täytyy olla selvillä siis tämän riskin tasosta. No miten sitten voidaan määritellä tämä luonne? Ja sitten täällä on näitä poissulkemisia. Eli pitääkö sulkea pois tietyt toiminnot? No varmasti mielestäni historiallisista ja tietyistä muista kansallisista syistä ja erityissyistä, jotka täytyy muistaa ottaa huomioon – ja sitten yritykset, jotka ovat hyvin lähellä julkisviranomaisia, varmaankin näihinkin täytyy soveltaa sääntöjä. Eli 80-90 prosenttia toiminnasta, jos se liittyy julkisviranomaiseen, niin se on ihan hyvä ottaa huomioon, mutta täytyy katsoa vielä tätä määritelmää, jossa puhutaan nyt tällä hetkellä 80 prosentista. Eli yhteisvalvontaa tarvitaan. No sitten käyttöoikeuden pituus. Eli kun suuret investoinnit on tehty ja haluan tehdä lisäinvestointeja, jotka ovat pienempiä, kuinka pitkät nämä käyttöoikeudet sitten ovat? Eli tässä on hiukan vielä avoimia kysymyksiä, joita täytyy juridisesti vielä hiukan hioa. Ja sitten neuvotteluissa täytyy olla avoimia. Ja näin nyt ikävä kyllä tapahtuu vielä, eli on käyttöoikeuksia, joita on myydetty ikään kuin lisukkeena. Näin ei voida enää tehdä. Niin no, olen jo puhunut pitkään, mutta palaamme vielä näihin kysymyksiin, koska toivottavasti nyt uskotte, että me tarvitsemme aikaa vielä tämän asian käsittelyyn. Kiitos. No, no se pitää kyllä paikkansa, koska tämä on tosiaankin uusi ehdotus, kun taas julkisten hankintojen direktiivi on vanhan ehdotuksen uudistamista vain ja kollegat varmaan ovat samaa mieltä monista asioista, joista puhuit, ja odottelemme tätä työasiakirjaa. Sitten ehkä lyhyitä kysymyksiä varjoesittelijöiltä, koska meillä on aika ainoastaan neljään saakka, koska meidän täytyy sitten mennä eteenpäin. Meillä on myöskin äänestyksiä. Eli Pantseerin ensimmäisenä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Meillä on aika vähän aikaa, jotta voisimme arvioida tätä kunnolla, eli puhun nyt vain muutamasta kohdasta. Ensinnäkin kysymys, joka nyt taisi olla retorinen syväniltä, ja vastaan siihen myönteisesti. Eli pitääkö näitä käyttöoikeuksia sitten säännellä? No pitää erinäisistä syistä, ja voimme sitten käsitellä niitä ja olla niistä varmasti hyvin pitkälti samaa mieltä. Sitten on toisia kohtia, joissa tämä direktiiviehdotus täytyy ottaa hyvin tarkan analyysin kohteeksi. Meillä pitää olla koordinointia käyttöoikeusdirektiivin ja sitten julkisten hankintojen direktiivin välillä. Nämä ovat myöskin tärkeitä aiheita. Ja sitten on aihe, josta vielä ei ole keskusteltu, mutta meille se on kuitenkin hyvin keskeinen liittyen sosiaalilausekkeisiin. Meidän täytyy korostaa, että tässä tarvitaan enemmän sääntelyä, jotta voidaan taata parempi kilpailu muilla aloilla, mutta ei ole selvää, miten tämä direktiivi voisi parantaa esimerkiksi tarjottujen palveluiden tasoa, esimerkiksi jätteiden huollossa tai vesihuollossa. Ja miten otetaan huomioon nämä niin sanotut sosiaaliset ja ammattiin liittyvät ehdot, vaikutusten arvioinnissa näissä on otettu huomioon, mutta missä on viitattu työn laatuun, oikeuteen saada tietoja ja työehtosopimuksiin ja siihen, millä tavalla työntekijät ovat mukana tässä prosessissa. Ja komission jäsen Barnier joutuu myöskin ottamaan huomioon nämä seikat tämän asian tiimoilta. Sitten näiden riskien määrittely, joka on keskeinen seikka ja joka liittyy siihen, millaisia eroja on käyttöoikeussopimusten ja julkisten hankintojen sopimusten välillä. Jos kyseessä on korkea riski, no mutta tässä kohdassa 2.2 voidaan valita työhön liittyvien tai kysyntään liittyvien riskien välillä. Mutta mielestäni tämä määritelmä on kyllä hiukan pinnallinen ja sitä pitää vielä vähän täsmentää. Ja tässä on myöskin ongelmia, jos ajatellaan käyttöisoikeuksien ja pelkästään palvelujen välillä. Ja tässä on muitakin kysymysmerkkejä, kun ajatellaan tätä kontekstia. Eli meidän pitäisi nyt esittää muitakin kysymyksiä. Ja meidän täytyy miettiä tiettyjä palveluita, esimerkiksi luvat, jotka liittyvät esimerkiksi kylpylöiden käyttöön ja sitten lisäselvityksiä liittyen kriteereihin, jotka liittyvät tietyn tyyppisiin palveluihin. Eli varmaan voimme sanoa, että tässä menettelyssä harkinnanvara, joka on jätetty jäsenvaltioille, on hiukan erilainen kuin toisessa kriteen direktiivissä. Ja tässä ei puhuta mitenkään näistä päätösmenettelyistä, ja jollain tavalla hallinnot voisivat toimia joustavammin ja ottaa huomioon erityyppisten käyttöoikeuksien monimutkaisuus. Vaikutusten arvioinnissa on katsottu, miten tämä joustavuus sopii yhteen sen kanssa, että voidaan taata näiden menettelyiden avoimuus kansalaisten suhteen. Eli tämä on mielestäni kysymys, jota voisimme nyt esittää komissiolle. Sitten vielä tämä kestoon liittyvä kysymys. Käyttöoikeuksien pituus määritellään yleisesti ja se on tietysti myönteinen elementti, mutta tällä tavalla ei saisi kuitenkaan syrjiä toisia kilpailijoita. Eli kysyisin, mitä on otettu huomioon vaikutusten arvioinnissa, kun ajatellaan näitä valintoja. Eli tämän hyvin keskeinen aihe, jonka käsittelyyn tarvitaan aikaa, ja on hyvä, että meillä on annettu tätä aikaa tämän aiheen käsittelyyn. Kiitos. Much, Mr. Uh, kiitoksia. Onko liberaalista joku muu, joka käsittelee tätä? No, mutta seuraavaksi Ryle. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin puuttua edustaja Syvänin puheenvuoron, kun hän pohti sitä, miksi tarvitaan tällainen käyttöoikeussopimusten asetus. Minä haluaisin muistuttaa siitä, että me olemme sitä mieltä, että käyttöoikeussopimusten sääntely tarkoittaa sitä, että komissio voi osoittaa, että markkinoiden vääristymiä on tapahtunut. Komission asiakirjoista nähdään, että tutkimuksia on tehty kyselyiden pohjalta, mutta että oikeastaan nyt puuttuu tietoa, faktaa siitä, onko niin, että syntyy markkinan vääristymiä tai ongelmia markkinoilla. Tämä on yksi seikka, johon haluaisin puuttua. Komissio ei ole oikein esittänyt tässä perusteluita. Ja vaikutusten arvioinnissa jäin puuttamaan myöskin siitä tietoja, miten on kerätty tietoja ja kokemuksia 40 vuoden ajan julkisista hankinnoista. Ja tässä on puututtu myöskin oikeusvarmuuskysymyksiin ja niin edelleen. Kuitenkaan Tätä ei ole otettu mukaan vaikutusten arviointiin, kun käyttöoikeussopimuksista puhutaan. Nyt olisi varmasti voitu pohtia sitä, miten voidaan estää se, että lähdetään sääntelemään käyttöoikeussopimuksia niin, että syntyy oikeudesta epävarmuutta samalla tavalla kuin julkisten hankintojen osalta. Nyt jo satamien osalta olen saanut yhteyksiä siitä, että tässä on hyvin epäselvää, miten vuokrauskysymyksiin tässä yhteydessä puututaan esimerkiksi. Tämä on yksi ongelma-ala. Eli liian vähän on nyt opittu menneisyyden kokemuksesta, kun esitellään tätä uutta sääntelyä. Pidän myöskin kyseenalaistena sitä, että ei ole otettu huomioon niitä huolenaiheita, jotka edustaja Syvän on esittänyt. Kansalaiset tai julkinen mielipide on tässä hyvin hajallaan. Eli miksi julkisten hankintojen osalta tehtiin suuri laaja kuuleminen, oltiin sidosryhmiin yhteyksissä. Tässä yhteydessä taas ei komissio järjestänyt kuulemistilaisuutta, jossa olisi voitu ottaa huomioon ja kuulla nämä huolenaiheet. Tämä on ikävää. Tässä pitää varmasti tehdä parlamentin nyt lisää työtä. Ikävää, jos joudutaan tätä työtä näin täydentämään. Suhteellisuuden periaate – vielä lopuksi. Me olimme oikeastaan aina samaa mieltä siitä, että jos näin sääntelemään lähtetään, sen pitäisi olla melko kevyttä sääntelyä. Sosiaaliset palvelut esimerkiksi jäisivät soveltamisalan ulkopuolelle. Nyt kuitenkin komissio on ottanut sosiaalipalveluita tähän mukaan ja esitetään tällaista sääntelyä, joka ei ole ehkä niin kevyt kuin tässä on esityksessä on yli sata sivua. Miten tämä nyt suhteellisuuden periaate otetaan tässä huomioon? Minä olen sitä mieltä, että tässä asetuksessa mennään paljon pidemmälle kuin mitä tarvittaisiin tällä alalla. Ja ihan selkeästi haluaisin myöskin sanoa, ja useat sidosryhmien edustajat ovat minulle tämän jo sanoneet, että tällaisen asetuksen kautta halutaan yksinkertaistaa yksityisen ja julkisen kumppanuutta, mutta toisin tässä käy, tässä lähdetään haittamaan kuntia, jotka haluaisivat hoitaa tätä itse, eivät välttämättä kumppanuudessa yksityisen sektorin kanssa. Kiitos. Well, thank you very much. Um... Kiitoksia. Meillähän on kaksi aikaisempaa mietintöä ja meidän täytyy katsoa, mitä niissä oli mukana. Sitten Dijon. Te ette kuulleet tätä alustusta, mutta onko teillä kuitenkin ehkä joku pieni kommentti ennen kuin annan muille puheenvuorot? Can be very... Kyllä kiitoksia hyvin paljon puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti. Olen pahoillani, että olen myöhässä tänään. Täytyy sanoa, että minun teki suuri vaikutus se, mitä juuri sanottiin, sillä muistan nämä keskustelut, joita on aikaisemmin käyty liittyen käyttöoikeuksiin. Ja monet parlamentin jäsenet tuolloin olivat sitä mieltä, että meillä oli tarpeeksi takeita tuomioistuimen puolelta ja me emme halunneet tuolloin mitään säädöstöä. Nyt komissio kuitenkin on tehnyt ehdotuksen. Minä tulen osallistumaan tähän keskusteluun, mutta minut täytyy vielä saada vakuutettuaksi siitä, miksi me tarvitsemme tämän aloitteen kun minut on vakuutettu, sitten voimme tehdä yksityiskohtien kanssa töitä, mutta kuten sanottu, meidän pitäisi tässä toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta pohtia vakavasti. Minä kuulen paljon aluetasolta kritisismiä, jonka mukaan eurooppalaista säädöstöä nyt monimutkaistetaan ja komissio on harkinnut asiaa hyvin vakavasti ja huomaan, että edistystä on tapahtunut, mutta jos samaan aikaan minun täytyy kotona puolustaa sitä, että nyt tehdään lisäsääntöjä, koska komissio haluaa tehdä täydemmän kuvan, niin tämä on hyvin hankalaa. Meillä on todellinen kysymys edessämme siinä, haluammeko me todellakin tätä aloitetta, ja sen pitäisi olla mahdollisimman kevyt, jos me tähän ryhdymme. Kiitoksia. Kiitoksia. En nyt kommentoi oman ryhmäni nimissä tällä hetkellä, mutta ehkä teen sitten lopuksi yhteenvedon. Jos kaikki kolme vielä voisitte puhua mahdollisimman lyhyesti ja sen jälkeen komissio voi vielä vastata tiettyihin kysymyksiin, koska tämä on vain alustava keskustelu ja meillä on vielä monia mahdollisuuksia myöhemmin keskustella tästä. Ja odottelemme Syvänin työasiakirjaa, siinä voidaan sitten palata näihin asioihin yksityiskohtaisen, mutta täällä vielä Väylä, Schwab ja Gebhard. Onko muita? Eli Väylä ensin, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Minulla olisi komissiolle oikeastaan kolme kysymystä. En haluaisi nyt puhua tästä yleiskeskustelusta, tarvitsemmeko, emmekö tarvitse tähän kysymykseen. Palataan vielä. Ja kuulemistilaisuus järjestetään varmasti sidosryhmien kanssa, kunnallispoliitikkojen kanssa ja kaikkien osapuolten kanssa. Kolme kysymystä. Ensinnäkin, pidin vähän ristiriitaisena nyt tässä tätä sanottua. Sosiaaliset palvelut ovat kuitenkin siellä mukana. Komission edustaja sanoi, että sosiaalipalvelut eivät direktiivissä ole. Ehkä voisitte nyt rajata tätä sosiaaliset palvelut. Tämä on hyvin laaja käsite. Ehkä voitaisiin vähän tarkemmin määritellä, jotta jokainen nyt tietää, mistä tässä puhutaan. Toinen kysymys. Me emme oikeastaan halua niitä mukaan siis, sanottakoon. Toinen kysymys. Minä yllätyin siitä, että kynnysarvoa palveluiden osalta ei korotettu, koska aikaisemmassa keskustelussa myös mietintöjen yhteydessä ja aikaisemmalla kaudella me minun mietintöni kautta lähdettiin siitä, että jos tällaiseen lähdetään, niin 5 miljoonaa on liian alhainen taso ja että kynnysarvon palveluiden osalta on oltava korkeampi. Ehkä voisitte valottaa tässäkin sitä, miksi melko alhaiseen viiden miljoonan rajaan on nyt jääty. Ja kolmanneksi, ja tämä yllätti minua kovasti, koska kahdenvälisestikin tästä on jo keskusteltu, miksi juuri tämä satamapalvelut, kun ajatellaan, että kaikissa satamissa ei ainoastaan Saksassa, vaan myöskin muualla Saksassa on tässä hankalia kysymyksiä, niin miksi palve- satamapalveluita ei ole jätetty ulkopuolelle? Kiitos. Thank you very much. Mr. Schwab. Kiitos sitten Schwab. No, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää esimerkiksi tästä vaikutusten arvioinnista, koska periaatteessa tämä viittasi jo hyvin paljon siitä, mitä on tulossa. Mutta haluaisin nyt palata yhden askeleen taaksepäin. Kun kyse on näin kiistanalaisesta arviosta, komission vaikutusten arvioinnissa ei ole kovinkaan analysoitu näitä tekijöitä. Eli miksi tämä ehdotus on tarpeen? Ja sanoisin, että en tiedä, mikä tässä on perusteena. En löytänyt yhtäkään syytä, jossa analyyttisesti olisi tarkasteltu todellisuutta. Tässä on paljon kyselyitä mukana ja kommentteja, mutta nyt kun jos tehdään kysely täällä, niin täälläkin saataisiin paljon erilaisia tuloksia. Eli mielestäni tämä perusta ei ole riittävä. Ja toiseksi nämä kynnysarvot, joista juuri puhuttiin, ovat jääneet 5 miljoonaa siksi, että jos me muutamme niitä, niin sitten me joudumme vähän ristiriitaisen tilaisuuteen, koska julkisten hankintojen direktiivissähän on sovittu, että tämä 5 miljoonaa on se raja. Ja jos sitten käyttöoikeus sopimuksissa on korkeammat kynnysarvot, niin sitten kansainväliset kumppanimme kritisoivat aivan oikein, että meillä on erilaisia kriteereitä käytössä. Eli tämä ei siksi käy. Ja mielestäni tässä vaiheessa tämä direktiivi aiheuttaa hiukan ongelmia, koska parlamentti on ainakin tässä kohtaa tehnyt selväksi, että kynnysarvojen pitäisi olla korkeampi kuin muiden palveluiden osalta. Eli tässä on vaikeita asioita, joita täytyy selvittää ennen kuin voidaan keskustella siitä, onko tämä direktiivi ylipäänsä tarpeellinen, mutta tietysti olen avoin kaikille keskustelulle. Thank you very much. And finally... Kiitoksia. Ja sitten vielä Gebhardt lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Jyvää hyvästä johdannosta tähän aiheeseen. Kysymyksenne aikataulusta voisin ehkä myös sanoa, että olette mielestäni aivan oikeassa. Tämä on niin monimutkainen aihe ja teksti, että tässä pitää ottaa riittävästi aikaa. Jos ajatellaan kaikkia vaikeuksia, joita piilee tässä kysymyksessä, niin niiden tutkimiseen pitää ottaa aikaa. Tämä ei ole mikään pikkuasia, jota lähdetään säätelemään, vaan ihan perustavaa laatua oleva kysymys. Olen kanssanne siis ihan mieltä ja sano, samaa mieltä ja sanoisin myös puheenjohtajan suuntaan, että ihan niin nopeasti kuin alun perin ajateltu, tämä ei kyllä onnistu. Toiseksi, minun ryhmäni on yhä uudestaan sanonut, että olisi kyllä järkevää, että meillä olisi palveluiden – käyttöoikeussopimukset, kun ajatellaan sitä, mitä yhteisön tuomioistuin on päätöksinä tehnyt. Hyvin myönteisinä niitä voidaan pitää juuri palveluiden alalla. Nämä pitäisi ottaa huomioon ja syöttää myös lainsäädäntöteksteihin. Kuitenkin nyt epäilen sitä, onko näin todella tehty. Eikö tässä nyt mennä paljon pidemmälle kuin mitä alun perin on ajateltu? Meidän pitää kyllä tästä aiheesta keskustella. Tässä yhteydessä on muuten kyse juuri niistä kysymyksistä, jotka liittyvät käyttöoikeussopimuksiin sosiaalipalveluiden ja yleisesti yleishyödyllisten taloudellista etua koskevien palveluiden osalta. En tiedä miksi komissio sanoi, että ne eivät ole täällä mukana, mutta kuitenkin tietyt määräykset jätetään nyt ulkopuolelle, jotkut ovat mukana. Siis jokainen, me jätetään kokonaan ulkopuolelle ja silloin niitä ei tekstistä löydy, tai ne ovat siellä mukana. Ja silloin se on esiteltävä avoimesti selkeästi, ainakin minun ryhmäni kanssa tässä tulee kyllä merkittäviä hankaluuksia siksi, että me lähdemme siitä, että nämä asiat eivät tällaiseen käyttöoikeussopimukseen kuulu. Minun on kyllä ihan suoraan sanottava, että minä olen pari kertaa katsonut tätä tekstiä. Mutta se on todella, todella monimutkainen. En usko, että se on mitenkään epäbyrokraattinen. ennen kaikkea se on epäselvä, joten oikeusvarmuus, joka oikeastaan olisi välttämätöntä tällä alalla, ei kyllä ole asia, jota tuetaan tämän tekstin kautta. Olen usean kerran tämän lukenut, eikä minulle ole ihan selvää, mitä aloja palveluiden osalta tämä koskee, mitä ei. Ja jos tätä asiaa nyt ei pystytä selvittämään, niin me emme voi jatkotyötä tehdä. Tämä on siis ensimmäinen asia, joka meidän on selvitettävä. Ja minäkin kysyisin saman kysymyksen kuin edustaja Weiler. Keskusteluissa komission jäsen Barnierin kanssa minäkin olin saanut sellaisen käsityksen, että – satamapalvelut ja niihin liittyvät ongelmat on hoidettu, nämä ongelmat on saatu pois pöydältä. Tämän tekstin pohjalta samaa johtopäätöstä ei kuitenkaan voida tehdä, joten tässäkin tarvitaan vielä lisätyötä. Eli jos tällainen käyttöoikeussopimuksia koskeva direktiivi halutaan, jos halutaan oikeusvarmuutta, niin meidän täytyy vielä kyllä hyvin paljon tehdä vielä työtä tämän tekstin kanssa, jotta saadaan aikaan oikeusvarmuutta – ja jotta mukaan otetaan säätelyn kohteeksi vain ne alat, joilla se on välttämätöntä. Ja erityisesti jätetään nämä yleistä taloudellista etua koskevat palvelut ulkopuolelle. Kiitos. Good. Well, thank you all very much. No niin, kiitoksia kaikille. Ja tämä osoittaa sen, että tähän liittyy nyt erilaisia kysymyksiä kuin ne, joita liittyy julkisten hankintojen direktiiviin. Eli tämänhetkistä direktiiviä ollaan muuttamassa hyvin merkittävästi. Tätä pyydettiin Ryylle mietinnössä, ja tämä on sitten taas täysin uusi ehdotus. Ja esittelen ihan oikeassa. Hänen täytyy ottaa esiin niitä alueita, joille tarvitaan perustavanlaatuisempia muutoksia, ja täytyy miettiä aikataulua myöskin sitten sen suhteen. Eli nyt pyytäisin, että Sikovska komissiossa voisi vastata muutamaan kysymykseen, Ehkä hän voisi tulla vielä joku toinen kerta valiokuntaan keskustelemaan tästä, mutta nyt hän voisi lyhyesti vastata näihin kohtiin. Kiitoksia paljon. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. On hyvin vaikea niihin kaikkiin vastata sellaisella tavalla, joka olisi tyhjentävä. Ehkäpä kaikkein tärkein elementti on se, miksi me tarvitsemme näitä sääntöjä. Minun täytyy palata aivan ensimmäiseen kohtaan esityksessäni, eli siihen, että meidän käyttöoikeutemme liittyvät julkisen hankintaan, ha, hankintaan ja julkisen, julkisten varojen käyttöön. Minulla ei ole mitään epäilyksiä siitä, että meidän täytyy julkisia varoja käyttää täysin läpinäkyvästi ja säilyttää kaikkien osapuolten kohtelun tasapuolisuus. Tämä on erittäin tärkeää sekä julkisissa hankinnoissa että käyttöoikeussopimuksissa. Yksi toinen asia tähän liittyen, kun tarkastelemme julkisen halkinnan säädöstä ja yksi mahdollisuus oli se, että me olisimme voineet haudata asian, mutta kuulemisissa kävi ilmi, että me tulee kilpailuun, selkeyteen, joustavuuteen, läpinäkyvyyteen. Tilanne olisi paljon huonompi ja meillä olisi oikeudellinen tyhjiö. Tämän vuoksi me haluamme käyttöoikeussopimuksia myöskin käsitellä ja tätä on hyvin otettu vastaan kuulemisissa. Mitä tulee kysymyksiin, komissio on järjestänyt kaksi hyvin laajaa kuulemista yritysten, yksityisten tahojen, julkisen tahojen kanssa. Olemme organisoineet näitä vuonna 2011 kesällä. Ja me teimme vaikutusten arvioinnin näistä tuloksista. Eli tämä vaikutusten arviointi siis perustuu hyvin laajaan kuulemissarjaan. Mitä tulee sitten siihen, että teksti on kevyt tai monimutkainen, nämä ovat hyvin monimutkaisia sääntöjä, sillä kyseessä on monimutkainen asia. Olemme kuitenkin pyrkineet tekemään asiasta mahdollisimman yksinkertaisen ja olemme laatineet vain niitä sääntöjä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä. Tässä joustavuus on suurempaa kuin julkisten hankinoiden kohdalla, mutta meidän täytyy selventää tarkemmin, mitä eh, olemme tarkoittaneet tietyssä kohdassa, mutta jos jotakin mahdollisuuksia parantaa tekstiä on, meidän tulisi niin tehdä. Mitä tulee sitten sosiaalipalveluihin ja niin siihen, ovatko ne mukana vai eivät. Tällä hetkellä sosiaalipalvelut ovat niin kutsutussa lisä pöytäkirjassa B julkisten hankintojen kohdalla. Ja nyt me olemme omaksuneet sellaisen lähestymistavan, ettei sosiaalipalveluihin kuuluvia palveluja oteta mukaan lainkaan tähän säädöstöön. mitä tulee yleisen hyödyn mukaisiin palveluihin, me emme ole tehneet erilaisten palvelujen suhteen erotteluja, mitä tulee julkishoidollisiin ja muihin palveluihin. Ja sitten mitään niin kutsuttuja satamapalveluja ei ole. Erilaisia palveluja on, jotka liittyvät satamoiden toimintaan. Erät niistä on otettu mukaan, eräitä ei. Tämä johtuu siitä, että kyseessä on erilaiset tilanteet Esimerkiksi maan vuokraus ei kuulu selkeästi mukaan. Eli siis satamapalvelut otetaan mukaan vain, jos niiden määritelmä täyttää määritelmät, mutta tätä ei voida etukäteen sanoa, tulevatko ne mukaan vai eivät. Tämä liittyy oikeudellisiin kysymyksiin. Mitä tulee sitten kynnysarvoihin? Meillä on eri summien korkuisia kynnysarvoja arvioitu ja olemme tulleet sen tulokseen, että mitä tulee Sopimuksen tietyillä sektoreilla ja kun olemme tarkastelleet tiettyjä sopimustyyppejä, olemme todenneet, että 5 miljoonaa olisi sopiva kynnysarvo. Tämä on jotakin, mitä VTO ei kata, mutta meidän tulee tätä elementtiä tarkastella. Sitten viimeinen kohta, mitä tulee tapaisoikeuteen. Se on hyvin yksityiskohtainen, mutta ei tyhjentävä. Välillä se on ristiriitainen, jos tuomioistuimelta kysytään, mikä on käyttöoikeutta, kuinka tulee julkaista se, meillä saattaa olla hyvin paljon erilaisia vastauksia. Ja tarkoituksena tässä on se, että meillä olisi yksi säädöstö kaikille käyttöoikeussopimuksille. Kiitoksia. Kiitokset, että olette paikalla selittämässä näitä asioita ja varmasti myöhemmin voimme vielä jatkaa tätä työtä. Raportit ovat saatavina ja te puhuitte työstä, jota on tehty Ryylen mietinnön tueksi. Ja ehkä panos voisi toimittaa sitten kaikille valiokunnan jäsenille viiteasiakirjaksi. Eli Jyvän, me tapaamme vielä myöhemmin. Tällä viikolla voimme puhua aikataulusta ja odottelemme työasiakirjanne. Eli varmaan voimme sulkea tämän kohdan ja onko teillä lopuksi vielä jotain huomioita ennen kuin menemme eteenpäin? Ihan lyhyesti. Tässä nyt ei ole mitään suurempaa optimismia, mutta kannat ovat vielä aika kaukana toisistaan. Meidän täytyy sopia siitä, että meidän täytyy käyttää oikeuskäytäntöä mutta ottaa huomioon myöskin nämä ristiriitaisuudet. Ja olisi ollut hyvä tietysti, että tämä olisi ollut vain kodifiointiteksti, se olisi minulle riittänyt, mutta se ei ole mahdollista, koska näissä oikeuskäytänteissä on jo ristiriitaisuuksia. Ja sosiaalipalvelujen osalta olen samaa mieltä Gebhardin kanssa. Tätä täytyy vielä tarkastella. Ja tavoitteenahan on toimia niin, että voimme yksinkertaistaa tilannetta ja samalla luoda oikeudellista turvallisuutta. Ja varmaan tämä onnistuu. Ja me kaikki olemme osoittaneet, että me tarvitsemme tähän vielä lisää aikaa. Kiitos. Good. Thank you very much indeed. Kiitoksia ja kiitoksia kaikille puheenvuoron käyttäneille. Sitten siirrymme toiseen tärkeään lainsäädäntöehdotukseen, teollisia tekijänoikeuksien tullivalvonta. Esittelijä Kreutzmann on paikalla ja on hienoa, että paikalla on myöskin Karlain Edelich, joka on yksikön päällikkö, joka vastaa kansalaisten vastuusta, äh, kansalaisten suojaamisesta. Ja tänä iltana Kreutzmann kertoo näkemyksien 199 tarkistuksesta, joita on tehty tähän mietityluonnokseen. Ja myöskin muista valiokunnista on tullut tarkistuksia. Ja säännön 50 mukaan meillä on yksinomainen toimintaoikeus. Ja varmaan voitte viitata myöskin näihin osittain. En tiedä, onko täällä mitään lausunnon esilaatioita paikalla. Ei. Eli Kreutzmann saa puheenvuoron. Sen jälkeen varjoesittelijät. Täällä on Gallo, Head. Onko hän paikalla? Engström ainakin on täällä, McClarkin ja Dion. Eli nämä siis seuraavaksi, mutta aluksi esittelijä, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Online-uhkapelien osalta 171 tarkistusta 30 puolesta yksi vastaan ja muutama tyhjä lopulta, joten Toivotaan, että tämän mietinnön osalta tilanne on samanlainen, vaikka tiedän, että tässä on muutama kiistanalainen kysymys, jotka pitäisi selvittää. Minä haluaisin tuoda esiin muutaman seikan vielä vähän kiistanalaisista kysymyksistä ja haluaisin sanoa, että minä olen katsonut tarkistuksia, ottanut, olen tehnyt niitä itsekin sen keskustelun pohjalta, jota valiokunnassa tehtiin, niin jotta voitaisiin helpommin päästä kompromisseihin. Laitan rinnakkaistuonti ensin, koska nyt tuntuisi siltä, että enemmistö on tässä selkeä. Minä kuitenkin olen sitä mieltä, että tulliviranomaisten pitäisi voida huolehtia siitä, että vastustetaan kaikkia ja tekijänoikeusrikkomuksia. Rinnakkaistuonti myöskin kuuluu tähän, jos ne ovat kansallisen tai EU- oikeuden osalta laittomia. Rinnakkaistuonti on aina silloin laitonta, jos tässä rikotaan yksinomaisia oikeuksien haltijan asemaa. Esimerkiksi jos on kyse tavaramerkistä, joka on suojeltu EUn laajuisesti tai jäsenvaltiossa, tai niin, että hän ei ole itse vielä tuonut tätä tuotetta kyseisille markkinoille, tai että ei ole lupaa näiden tuotteiden markkinoille – nyt pystyt, pyritään vastustamaan tätä ehdotusta siksi, että tämä kuormittaa tulliviranomaisia ja siksi, että kuluttajille olisi näin suurempi valinnanvapaus. Ensimmäistä argumenttia vastustan, koska on tehokkaampaa pysäyttää laittomat tuotteet jo rajoille ennen kuin ne on jaettu markkinoille. Lisäksi tulliviranomaiset jo toimivat tällaisten uhkakuvien pohjalta, eivätkä aktiivisesti etsi tuotteita kaikkien kriteereiden pohjalta jatkuvasti, joten siksi soveltamisajan laajentaminen ei sinänsä lisäisi työtaikkaa. Kuluttaja-argumenttia voidaan vastustaa siksi, että laiton rinnakkais tuonti, vaikka sillä voisi olla tietty etu, ja voi tuoda myös uhkia mukana, koska usein tässä sekoitetaan myös väärennettyjä tuotteita mukaan, joten näin ei voida huolehtia samoista turvallisuusstandardeista kuin tavanomaisten tuotteiden osalta. Tässä voidaan siis myös pettää kuluttajaa. Minä olen tehnyt useita tarkistuksia omaan luonnokseeni, toisaalta olen joiltain osin vielä täydentänyt luonnostani, toisaalta kuten sanoin, olen ottanut huomioon ensimmäiset reaktiot – minun tekstini Ensin muutoksiin. Jo edellisen keskustelun aikana selkeästi sanoin, miksi halusin huolehtia siitä, että saadaan yleinen oikeus tulla ku- ei tarvita yleistä oikeutta tulla kuulluksi ennen luovutuksen keskeyttämistä tai haltuunottaa. Tässä voidaan ottaa huomioon yhteisöjen tuomioistuimen päätös, kun puhutaan siitä, että asianosainen – johon on selkeät vaikutukset tällä päätöksellä on voitava ottaa kantaa. Mielestämme luovutuksen keskeyttäminen ja haltuunotto ei ole oikeastaan päätös tämän tuomioistuimen päätöksen mukaisesti, vaan tässä on kyse väliaikaisista toimista, joihin tulliviranomaiset lähtevät, jotta voidaan tarkistella tai antaa tarkistaa, mistä tässä on kyse. Lisäksi pitäisi katsoa ylipäätään, onko oikeuksia rikottu tai mihin lisä askeleisiin tässä mahdollisesti lähdetään. Eli tässä ei tehdä mitään lopullista päätöstä viennistä tai tuonnista ilman, että osapuolille annetaan mahdollisuus muutoksiin. Näin siis henkilö, jolla on nämä tuotteet, voivat päättää kymmenen päivän sisällä tuhoamisesta, kun ajatellaan, että on annettu tieto luovutuksen keskeyttämisestä tai haltuunotosta. Tässä keskustelussa pitää ottaa huomioon myöskin se, että tullirin viranomaiset pitkälti toimivat epäilyksen pohjalta ja useimmat menettelyt myös johtavat tuotteiden tuhoamiseen siksi, että se, joka hallinnoi tuotteita, ei vastusta. Eli jos on kyse vaarannetusta tuotteista, jotka ovat melko herkist, herkästi tunnistettavissa. Ainoastaan joissain tapauksissa tämä olisi relevanttia, jos on väärä epäilys, eli ihan lailliset tuotteet on näin haltuun otettu. Minun mielestäni tämä vaara on oikeuksien suojelemisen patenttien yhteydessä suurempi kuin väärennettyjen tuotteiden osalta. Siksi ajattelen, että tässä rajoittauduttaisiin niihin tuotteisiin, jotka koskevat väärennettyjä laittomia tuotteita. Ja näin ei käytettäisi tätä menettelyä myöskään patenttikiistoissa. Lisäksi kuulemisoikeus pitäisi mahdollistaa silloin, kun tulliviranomaiset toimivat oikeuksien haltien, missä näin voidaan välttää tapaukset, joissa väärinkäytöksen vaara on suuri. Minun alkuperäisessä mietinnössäni puhuin siitä, että kriteerit ovat selkeät, kuten Nokia Philips tuomioistuimen päätöksen osalta, kun puhutaan passitusjärjestelmässä olevista tuotteista. Kuitenkin jos ajatellaan, miten monista tuotteista ja tilanteista voi olla kyse, tämä ei ole mitenkään kaiken kattava. Tärkeämpää, parempaa olisi huolehtia sitä, että komissio työstää tulliviranomaiselle selkeämmät säännöt – jotka liittyvät eri tuotteisiin erilaisissa tilanteissa rakentuen tuomioistuimen kriteereiden pohjaan. Minä olen tehnyt tässä tarkistuksen, joka koskee todistustaakan kääntämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että viranomaisen pitää kohdella tuotteita olisi ajateltu Euroopan markkinoille, jos ei ole riittävää todistusta siitä, että nämä tuotteet oli oikeastaan kuljetusta varten kolmansiin maihin. Kuitenkin, jos kyse on ilmeisesti väärennetyistä tai luvattomasti valmisteluista, voidaan estää vapaa liikkuvuus. Esimerkiksi geneeriset tuotteet eivät olisi tässä mukana. Esimerkiksi tuotteet, jotka saattavat reitillään käydä EUn alueella – Tärkeää on vahvistaa teollisia tekijän oikeuksia, kun se on mahdollista aineellisen lainsäädännön osalta. Tärkeää on, että näitä säädöksiä muutetaan nopeasti niin, että voidaan kunnolla tukea EU-ssa suojeltua tuotteita. Lisämuutos alkuperäiseen mietintöni liittyen – on siihen liittyvä, miten kohdellaan huolitsijoita. Tässä voidaan ajatella tilannetta, jossa tietyt perustiedot puuttuvat, kuten nimi ja osoite. Velvoitte laatia musta lista ei ole toteutettavissa, siksi olen poistanut tämän tekstin kohdan. Näiden muutosten jälkeen olen tehnyt muutaman uuden ehdotuksen. Puhun kolmesta lyhyesti. Ensinnäkin tietosuojavaltuutetun kanta on otettu huomioon ennen kaikkea. Arkaluontoiset henkilötiedot on saatava tiukemman suojan alle. Komissio on jo esittänyt parannetun tekstin tietosuoja-aspektit mukaan ottaen. Tämä heijastelee joitain muutosesityksiä. Minä olen ehdottanut, että keskeinen tietopankki kopis saisi oman oikeusperustansa on asia, jota komissio on vastustanut, koska tämä hidastaisi tietopankin syntyä. Toinen asia liittyy siihen, miten tulliviranomaiset voidaan velvoittaa yhteistyöhön muiden viranomaisten kanssa, jos epäillään, että on rikottu oikeuksia, vaikka tässä oikeuksien omaa ja ei ole itse mukana. Tämä pitäisi johtaa siihen, ettei synny tilannetta, jossa tuliviranomaiset joutuvat vapauttamaan sääntöjä rikkovia tuotteita siksi, että ei saada yhteyttä kyseisiin henkilöihin. Sama koskee sitä, että erityisesti pitäisi ajatella tässä kemiallisia aineita, jossa oikeuksien omaja on oikea taho Lisäksi elektroniset järjestelmät, joilla estetään turhat viivästykset, näin jäsenvaltioiden pitäisi tammikuun ensimmäiseen 2014 mennessä saada elektroniset järjestelmät näiden pyyntöjen toteut- käsittelemisen viimeistään ensimmäinen tammikuuta 2015 keskeisen tietopankin kopisin pitäisi olla käyttövalmiina – jotta saataisiin tietoa tulliviranomaisille jäsenvaltioissa. Tässä minun muutosesitykseni, puhuin vähän pidempään, mutta se oli varmasti välttämätöntä. Minä odotan mielenkiinnolla keskustelua, jota nyt voimme lähteä käymään varjoesittelijöiden kanssa, jotta voimme päästä hyvään lopputulokseen. Toivon, että tuette minua kahdessa tärkeässä tavoitteessa. Meidän pitää vähentää tulliviranomaisten byrokratiaa ja tukea teollisoikeuksien haltijoiden, teollis- tekijänoikeuksien haltijoiden asemaa. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät, ja te saatte vielä puheenvuoron hiukan myöhemmin näistä aikatauluista ja siitä, miten nämä kompromissitarkistukset etenevät. Eli Galo, unohdin mainita teidätkin, tehän olette myöskin oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnonlaatija, eli teillä on jalka kummassakin valiokunnassa – Eli te olette esittelee siellä oikeudellisten oikeuksien valiokunnassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti. Meillä on 259 tarkistusta todellakin. Ja minä olen kuitenkin esittelijänä hyvin optimistinen, sillä meillä on yhteneviä näkökantoja. Joka tapauksessa meillä on varjoesittelijöiden kanssa kokous ja me varmasti onnistumme ratkaisemaan monia vaikeuksia. Ne kohdat, joissa meillä todennäköisesti tulee olemaan kompromissitarkistus koskettavat yksinkertaisempia prosesseja, mitä tulee piraattituotteisiin. Tämä on artikla 20. Ja sitten kaikki teollisuus- ja tekijänoikeuksien loukkaudet, artikla 23. Tässä herra Grossmanin ehdotus koskettaa tämän yksinkertaisen prosessin, joka on tällä hetkellä vain väärennettyjen ja piraattituotteen kohdalla käytetty. Siis kyseessä on artiklassa 20 oleva prosessi, että se käyttäisiin kaikkiin väärin käytöksiin. Uskon, että me pääsemme yhteisymmärrykseen siitä, että on tarpeen transit, eli läpikulkevia tavaroita kontrolloida ilman, että tässä vaikeutettaisiin eh, rehellistä kauppaa, mutta rehellinen kauppahan ei kosketa väärennettyjä lääkkeitä, piraattia tai väärennettyjä tuotteita. Suurin osa tarkistuksista menee tähän suuntaan, joten tässä suhteessa uskon, että komissio, valiokunta saa tässä hyvin vahvan kannan aikaan. Sitten, mitä tulee pieniin lähetyksiin, tämä on uusi asia, mitä tulee edeltävään tekstiin 382. Tässä on yksinkertainen hallinnollinen prosessi kysymyksessä. Löydämme varmasti tässä yhteisymmärryksen. Mitä tulee sitten välikäsien vastuuseen? Olen tyytyväinen siitä, että todellakin on tarkistuksia, jotka pyrkivät tätä vastuullistamista suhdellista, sillä sen täytyy olla suhteellinen liittyen näiden kuljettavien tahojen tai välikäsien rooliin. Sitten meillä on yksi erimielisyyksiä aiheuttava kohta. Rinnakkaistuonti, tästä olemme puhuneet jo usein. Olen aina muistuttanut tässä yhteydessä, että suurin osa tulliviranomaisista – ovat tätä vastaan jäsenmaissa. Tämä on semmoinen toteamus, jonka olen tehnyt, ja se on toteamus, joka meidän täytyy ottaa huomioon. Tässä verkostot ovat moninaisia. Kyseessä on tilanne, jossa tullit viranomaisilla on hyvin paljon työtä, ja se, että heidän pitäisi tarkastaa kahden yrityksen välisiä kuljetuksia. Näissä tilanteissa tulliviranomaiset ovat meille kertoneet, että heillä ei ole kompetenssia eikä kapasiteettia tehdä tällaisia tarkastuksia. Ja heillä pitäisi olla myöskin oikeudellinen kompetenssi tähän. Me tarvitsisimme myöskin nopeaa, tehokasta toimintaa tullissa ja rinnakkaistuonnin tarkistaminen mielestäni menisi tässä väärään suuntaan, erityisesti kun kahden yrityksen väliset sopimukset, kun niissä on rikkomuksia, ne voivat vedota kansainvälisen oikeuteen. Ja tässä tilanteessa tuliviranomaisten puuttuminen asiaan ei minusta vaikuttaisi tarpeelliselta. Uskon, että argumentit, jotka minulla on, jotta voisimme sulkea rinnakkaistuonnin tämän tekstin ulkopuolelle, ovat sellaisia, että ne pitäisi ottaa huomioon, mutta emme koskaan tässä pääse päätökseen. Me voimme keskustella asiasta varjoesittelijöiden kanssa kokouksessamme. Kiitoksia. So we, I think... Kiitoksia. Onko näin, että teidän lausunnostanne on jo äänestetty oikeudellisten asioiden valiokunnassa? Onko näin? À la commission jury, il a Kyllä, oikeudellisten asioiden valiokunnassa tästä äänestettiin viime viikolla. Ah good, okay. Uh... No niin, hyvä. Onko Head täällä? Ei, no sitten Gebhard, olkaa hyvä. Can... Kiitoksia. Head ikävä kyllä ei tänään päässyt paikalle. Hän pyytää anteeksi ja pyysi, että minä edustaisin meidän ryhmäämme hänen puolestaan. Ja teen sen ihan mielelläni. Ihan pari kohtaa vain, joista hän toimitti minulle tietoja. Ensinnäkin keskustelu näistä henkilökohtaisista matkataveroista. Ja jälleen kerran nämä henkilökohtaiset matkatavarat otetaan pois tästä, niin kuin komissio on ehdottanut, koska muut lait jo kattavat nämä kysymykset. Sitten tämä rinnakkaiskauppa. Olemme samaa mieltä kuin EPPn edustaja, eli emme ole siis esittelijän kannalla. Ja Mekin katsomme, että tämä rinnakkaiskauppa pitäisi ottaa pois soveltamisalasta. Samoista syistä, en nyt vitsi toistaa niitä, kuin kaikki, mikä monimutkaistaa viranomaisten tehtäviä niin, että tämä on jätettävä pois, koska tämä on todella monimutkainen kysymys. Sitten nämä rinnakkaistuotteet niin ne vapaa kulku Euroopassa on säilytettävä, koska se on hyvin tärkeää. Ja varjoesittelijä Head on ottanut esiin muutamia alueita ja tehnyt tiettyjä tarkistuksia liittyen tuoteväärennöksiin lääkkeiden osalta esimerkiksi. Ja hän halusi tietää, millä tavalla komissio ja esittelijä suhtautuvat tähän. Sitten tämä todistustaakan kääntäminen, jos nyt oikein ymmärsin esittelijää, niin olemme tästä samaa mieltä ja myöskin siitä, mitä tulee näiden pienten toimitusten määritelmään. Tätä ei pidä jättää tätä määritelmää komissiolle, vaan tästä pitää laatia heti alusta pitäen selkeä määritelmä, jotta on oikeusvarmuutta tässä asiassa. Ja sitten esittelijä on tehnyt näistä asioista aika monia mielenkiintoisia ehdotuksia. Head katsoo vielä, että pitäisi vielä keskustella enemmän siitä, kuinka pitkälti muut toimijat, esimerkiksi tullin osalta, siis pakkajat ja muut ahtajat millä tavalla he ovat vastuussa, kun kyse on heidän kuljettamistaan tavaroista ja niiden turvallisuudesta. Eli tästä pitäisi vielä jatkaa keskustelua, mitä tällä alalla tulisi tehdä. Ja tässäkin pitäisi vielä kuulla Euroopan komission kanta. Kiitos. Uh, thank you very much indeed. Kiitoksia. Sitten Engström seuraavaksi. Thank you. Uh, well, uh... Kiitos. Muutamia seikkoja. Ensin kuitenkin sanoisin yleisesti, että tässä mietinnössä pitää olla tarkkana, ettei haitata asioita, joita yleensä haluamme tukea vapaa liikkuvuus, sisämarkkinat, tällainen kauppa yleisesti ottaen. Siis sitä kautta, että syydetään liikaa työtaakkaa tai annetaan tuliviranomaiselle liikaa toimivaltaa. Tästä voi tulla ongelmiahan oikeutetulle kaupalle ja laiton kauppa ei sääntöjä seuraa kuitenkaan. Eli lain muutokset vähemmän haittavat yleensä laittomasti toimivia, jotka eivät kuitenkaan lakia seuraa. Ensinnäkin henkilökohtaiset matkatavarat. Komissio ei halunnut sitä mukaan, mutta muut ovat sitä ehdottaneet. Minä en halua tilannetta, jossa tulli saa oikeuden käydä läpi kännykän tai kannettavan tietokoneen siksi, että ylittää rajat ja siellä voi olla jotain tällaisia tekijänoikeusongelmia. Tästä on keskusteltu tällaista tulevaisuuden näkymää. Minä en halua. Pidetään nyt kiinni komission ajatuksesta, että henkilökohtaiset matkatavarat jätetään ulkopuolelle. Pieniin lähetyksiin liittyen olisi tärkeää muistaa, että monet pienet lähetykset ovat tavallisten kuluttajien sähköisen kaupan kautta ostamia tuotteita. Jos annetaan tuliviranomaisille nyt oikeus takavarikoida tuotteita, jotka kuluttajien kannalta toteutuisivat nämä tarkastukset ihan mielivaltaisesti, niin se haittaisi kyllä sähköistä kaupankäyntiä Euroopassa paljon. Ei ole laitonta, että kuluttaja tuo jotain, joka rikkoo patenttioikeutta, koska patenttioikeus liittyy juuri kaupalliseen toimintaan, ennen yksityisen kuluttajaan. Samantapaisesti, jos tuodaan tuotteita, jotka ovat väärennettyjä, useissa takauksissa kuluttaja olisi enemmänkin rikoksen uhri eikä tekijä, jonka pitäisi jäädä tullin haaviin. Meidän pitää olla tässä tarkkana, huolehtia siitä, että se henkilö, joka on tuonut tuotteen. Huolehtii siitä, että on riittävät tiedot, jotta ainakin tiedetään, miksi joitain asioita on, tuotteita on takavarikoita. Ja pitää olla riittävä aika tai sopiva aika protestoida tätä vastaan. Kaupallisen tuotiin tietty sääntö voi olla ihan sopiva, mutta ei sopia ollenkaan yksityiselle kuluttajalle, joka saa hyvin monimutkaisen kirjeen tulliviranomaisilta. Ja sitten rinnakkaistuontikysymys. Olen edustaja Gallon kanssa ihan samaa mieltä siitä, että ne ovat laillisia, niiden tulisi olla laillisia. Ja joka tapauksessa meidän ei pitäisi tässä tulliasiassa lähteä nyt laajemmin puuttumaan tähän Ja olen nähnyt myös tämän kysymyksen välikäsien ikään kuin vastuullisuudesta. Jos postissa jotain lähetetään, postilla ei ole oikeutta avata pakettia, koska posti kulkee salaisena. Se on yhteiskunnassa tärkeä periaate. Jos asetetaan tällainen velvollisuus näille välikäsille, niin käännetään tuo päälailleen siis sen sijaan, että ei ole oikeutta avata lähetyksiä, joista huolehtii kirjeitä ja paketteja. Sen sijaan olisikin pakko avata. Ennen se oli siis väärin ja nyt se onkin velvoite. Eli mielestäni pitäisi huolehtia siitä, että posti kulkee edelleen salaisena. Mielestäni on kohtuutonta myös huolitsijoita kohtaan kohtaan. Ei heillä ole mahdollisuutta tarkastaa kaikkea. Eli suhteeton taakka kohdistuu heihin. Ja aivan erityisesti tässä haitataan nyt oikeutettua laillista kauppaa enemmän kuin laitonta. Jos nyt on rikollisjoukko, joka käyttää tuoja, jotka tekevät laittomuksia, niin ne jatkavat tätä toimintaansa, mutta tämä haittaa enemmän laillista kauppaa ja kuljetuksia, joille syntyy viivästyksiä, lisää kustannuksia. Nämä ovat sellaisia huolenaiheita, jotka toivon, että kollegat ottavat huomioon näissä keskusteluissa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia, että otitte nämä asiat selville. Sitten McClarkin. Thank you, Chairman. Um, first... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää Kreutzmania tästä viitetysluonnoksesta. Ja siinä kaikkein tärkeimmät asiat mukana, kun ajatellaan näitä tullikysymyksiä. Olen tehnyt muutaman tarkistuksen, jotka toivottavasti parantavat mietintöä, ja olen valmis keskustelemaan niistä myöhemmin tällä viikolla varjoesittelijöiden kokouksessa. Mutta otan nyt pari niistä esille jo tänään. Ensimmäinen tarkistukseni kohdistuu siihen, että tarvitsemme lisää yhteistyötä, jotta teknologiaa voidaan edistää ja modernisoida tullien toimintaa, ja erityisesti meillä olisi yhteensopivat tullijärjestelmät ja jotta voisimme tehostaa valvontaa tulevaisuudessa. Sitten pienten lähetysten määritelmä. No varmaan delegoituja säädöksiä ei tarvita tähän, minun mielestäni ainakaan. Mutta tässä työssä on tärkeää, että vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan, ettemme luo lisäpaineita kansallisiin budjetteihin. Ja mitä tulee tullin toimintaan, tarkoituksena ei ole, että sinne täytyy palkata lisää väkeä tekemään tätä paperityötä. Eli siksi tuen sitä, että käytetään älykkyyttä ja viranomaisten välistä tietojen vaihtoa ja riskien hallintaa ja meidän pitäisi edistää näitä tehokkaina toimina, joilla voidaan torjua tuoteväärennöksiä. Sitten lähtöpääoma ja kohde lähtöpä, lähtömaa ja kohdemaa pitää ottaa huomioon. Ja henkilö, joka valvoo näitä henkilöitä, ei ole oikea termi, koska useinhan kyse on kuljettajista, joilla ei ole tekemistä näiden asioiden kanssa. Ja tämä liittyy esimerkiksi myöskin tuotteiden tuhoamiseen. Ja sitten olen puuttunut kohtiin 16.17. Siinä puhutaan kolmen päivän viiveestä No en usko, että siitä on tuolle mitään hyötyä, vaan se antaa vain lisäaikaa ja mahdollisuuksia tuhota todisteita, ja nämä ihmiset tehtivät kadota. Eli tässä minun tarkistukseni, ja odottelen yhteistyötä varjoittelijan kanssa varmaan yhdessä saamme aikaan hyviä kompromisseja, ja toivottavasti me voimme lisätä näiden oikeuksien suojaa. Shadows, um... Eli kaksi vielä, Dion ja Slovini. Dion, olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. <clears throat> Voor mijn groep was eh, belangrijk dat dit... Kiitos puheenjohtaja. Tämä aihe on tärkeä, koska tarvitsemme sellaisen järjestelmän, joka toimii tulliviranomaisten käytännön työssä. On ajateltava, että maat joutuvat nyt paljon säästämään, joten meidän täytyy huolehtia siitä, että saadaan aika lopputulos, joka toimii käytännössä, koska tulliviranomainen ei voi koskaan toteuttaa sataprosenttista valvontaa. Se ei käytännössä ole mahdollista. Mutta nyt on tarkoitus huolehtia siitä, että katsotaan, mitä kannattaa tarkastella lähemmin, mitä ei. Eli lähinnä tietenkin keskitytään suurempiin lähetyksiin, ei pienempiin. Muutama seikka meille tärkeistä asioista – kuluttaja. Yhä uudestaan on sanottu, että kyse ei ole ainoastaan siitä, että näitä tuotteita kulut, lähetettäisiin noin vaan, vaan kyse on kuluttajasta, joka etsii näitä tuotteita – ja tässä tulee vastaan jotain ongelmia, joista hän ei ehkä ole tarvit, tarvettakaan osoittaa kiinnostusta tai tietää kaikkia yksityiskohtia siitä, mistä tuote on peräisin. Tässä on erityisiä sääntöjä, jotka koskevat geneerisiä tuotteita, joille Eurooppa on väliasema matkalla muille markkinoille. Tässä on kyse muista prioriteeteista. Minulla olisi yksi kysymys herra Kreutzmann, jos katsotaan aktasopimusta ja katsotaan, miten tässä sopimuksessa toivotaan, että me kohtelemme geneerisiä tuotteita, niin eikö tässä ole jotain ristiriitoja sen välillä, mitä te ehdotatte ja mitä aktassa on? Kiitos. Emme nyt aloita tätä keskustelua nyt, mutta Slovini, oliko teillä vielä jotain? Sì, rapidissimo perché molto è già stato detto. Niin, tässä on nyt paljon sanottu ja kello on paljon, eli olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tehostaa toimintaa ja varmistaa se, että säännöt ovat todella toteutettavissa. Meidän täytyy suojella kuluttajien etuja, totta kai, mutta myöskin tuottajien etuja, erityisesti pientuottajien, jotka joutuvat hyvin epäedullisen asemaan useasti. Ja olen samaa mieltä kollegoiden kanssa myöskin siitä, että pitää puhua näistä riskialtiista lähetyksistä ja joita pitää valvoa paremmin, koska kaikki lähetykset ja tuotteet eivät ole yhtä riskialttiita. Ja tästä voimme sitten jatkaa keskustella vielä myöhemmin. Kiitos. Kiitoksia. On hyvä, että nyt kävimme tarkistuksista keskustelua. No nyt ei ole oikeastaan aikaa kuulla komissiota, mutta Varmasti komission edustaja voi myöhemmin kommentoida tätä keskustelua. Eli Kreutzmann saa vielä tehdä lyhyen yhteenvedon ja tiedän, että teillä on varjoesittelyiden kanssa kokous, jossa tarkistelette näitä kompromissitarkistuksia ja myöskin tarkistuksia, joita on tullut muista valiokunnista. Ja meillähän on artikla 50, jota meidän on noudatettava, mutta varmastikin te kutsutte myöskin muiden valiokuntien esittelyt paikalle, joten pääsemme laajamittaiseen sopuun tästä paketista. Eli jos pitäisitte vielä loppupuheenvuoron tästä asiasta. Niin, kiitos paljon. Kolleganström, monet täällä esittämät äh, asiat eivät ole huolenaiheita, eli vastuukysymykset, jotka liittyvät pieniin lähetyksiin. Ja sitten henkilökohtaisista matkatavaroista, matasiat, joita tuodaan. Minä halusin tässä vain välttää väärän viestin – että henkilökohtaiset tavarat, joita luu, lomilta tuodaan, tämä asia on säädelty jo toisessa direktiivissä. Minä vain en halunnut tästä nyt väärään viestiä. Jos tämä on tärkeä ihmisille, niin jätetään sinne. Ei tämä mitään muuta, on se siellä mukana vai ei. Minä halusin vain mainita tämän, että halusin välttää väärän viestin. Eli sanotaan tavallaan, että me emme halua vä- väärennettyjä asioita, mutta emme tahdo, jos niitä lomalainen tuo matkalainen mukanaan. Olen pitkälti samaa mieltä. Rinnakkaistuunnista kuitenkin paras sana, sana komissio haluaa mukaan tämän ja saksalaiset myös. Nyt voidaan keskustella siitä. Ei tämä ole minulle maailman tärkein kysymys, mutta on tiedettävä, että tämä on komission ehdotus. Minä olen pyrkinyt vain puolustamaan tässä komission ehdotusta, koska tämä on saksalaisten kanta. Myös jos Euroopan parlamentissa sanotaan, että tätä ei haluta, äh, jos sosiaalidemokraatit ja konservatiivit eivät, niin silloin keskustellaan, katsotaan. Mutta minä en ole nyt valtava puolustaja tässä. Ja geneeriset tuotteet, tämä on jo säädelty ihan selkeästi. Tehän tuette myös tuota käänteistä todistustaakkaa, se on tärkeä me olemme siis ottaneet huomioon sen, että jos intialaiset jotain lähettävät Etelä-Amerikkaan, niin sen tarvitsee mennä Euroopan kautta. Muuten olen ihan varma, että pääsemme tässä eteenpäin. Kiitos. 28. Yksi virke vielä 28. toukokuuta. IMKO äänestys toivottavasti onnistuu. Ja toukokuussa sitten vielä täysistuntoon. Kiitos ja toivon, että kollegat tukevat tätä tietosuojakysymystä. Meidän pitää tässä painostaa, koska jos haluamme vähemmän byrokratiaa tuliviranomaisten harteille, meidän pitää tässä katsoa tätä tietojen käsittelykysymystä ja siksi noita määräaikoja myös, koska meidän pitää vähän painostaa. Se ei ole ehkä aina nyt komission kannan mukaista, mutta meidän pitäisi tukea tulliviranomaisia, koska sielläkin on usein liian vähän työvoimaa. Kiitos. Okay, well thank you very much for that. Kiitoksia. Äänestys on siis varmaankin 29. helmikuuta sihteeristön mukaan, mutta silloin viimeistään. Ja haluamme äänestää silloin ja tiedän, että Tanskan puheenjohtajan edustaja, en tiedä onko hän vielä, hän on vielä täällä. Niin, oliko teillä jotain sanottavaa? Koska tehän teette ihan tyydyttävää edistystä tässä asiassa ilmeisesti. Niin te olette yhteydessä puheenjohtajavaltion Tanskaan ja tapasin ministerin, kun olin viime viikolla Kööpenhaminassa ja siellä ainakin halutaan jatkaa keskusteluita kanssamme, jotta voidaan katsoa, miten asiat etenevät. Haittaamatta sitä tai ennakoimatta sitä, miten ehkä sitten saatatte tämän asian päätökseen. Ja kiitoksia. On hienoa, että kaikki varjoesittelijät olivat paikalla. Saamme kuulla kaikkia varjoesittelijöitä. Eli tämä kohta on nyt käsitelty. Sitten tarkastelemme tarkistuksia ja äänestämme Ivanoman lausunnosta aiheena imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruoat ja erityislääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut ruokavaliovalmisteet. Tämän ympäristövaliokunnan mietintö 136 tarkistusta on tehty. Ja Ivanova saa vielä mahdollisuuden sanoa jotain, koska emme ole ehtineet tästä vielä keskustella. Jos varjoesittelijät haluavat puhua, he voivat käyttää puheenvuoron, mutta muuten haluaisin kyllä edetä mahdollisimman pikaisesti äänestykseen. Mutta Ivanova ehkä voisi alustaa tämän aiheen. Shadows. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän yhteistyöstään. Tässä oli useita avainkysymyksiä, jotka kiinnittivät suurimman osan huomiosta. Ne tulee tähän mietintöön ja tarkistuksiin. Ensinnäkin ruo- ruoan määritelmä, erilaisten ruokatuotteiden määritelmät ja maitovalmisteiden määritelmä. En usko, että tällä hetkellä oikeudensäädö... lainsäädännössä oli tarpeeksi hyviä määritelmiä ja tarpeeksi kattavaa suojelua eri tuote sektoreilla, jotta voisimme tarjota riittävää suojelua kuluttajille ja jotta me voisimme parantaa tilannetta, me olemme muuttaneet erilaisten ruokavalmisteiden ja maitovalmisteiden määritelmiä. Ja me vaadimme nykyisin, tai vaatisimme nykyisin todisteita siitä, että ne todellakin tuottavat niitä hyötyvaikutuksia, joita ne lupaavat. Ja myöskin pyrkisimme säilyttämään kuluttajien suojelun tason, mitä tulee informointiin ruokatuotteiden suhteen. Toivon, että tämä valiokunta tulee tänään äänestyksessä tukemaan riittävästi ajatusta paremmasta kuluttajien suojelusta, jotta me tukisimme vain viimeistä äänestyskohtaa. Ja haluaisin myöskin kiittää tässä Imkon jäseniä erittäin hyvästä yhteistyöstä Se on parhaita tässä parlamentissa. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia, että muistitte myöskin sihteeristöämme. Olen tästä tietysti ihan samaa mieltä. Onko varjoesittelijöillä jotain kommentteja vielä ennen äänestystä? Senalova. Já jsem v podstatě velmi krátce chtěla poděkovat paní Ivanové za spolupráci. Ihan lyhyesti puheenjohtaja. Halusin kiittää edustaja Ivanovaa hyvin syyneistä yhteistyöstä. Hyvin tärkeää on se, että suojelemme kuluttajiamme. Se oli meillä mielessä. Totta kai on olemassa tiettyjä eroavaisuuksia, se nähdään itse äänestyksessä, mutta pitkälti olimme samaa mieltä. Kiitos oikein paljon yhteistyöstä. Uh, äh, Mrs. Pavanova. Sitten Parvanovaa vielä. I also would like to thank Mrs. Niin minäkin haluaisin kiittää Ivanomaa erinomaisesta työstä tästä lausunnosta. Keskusteltiin hyvin pitkään teknisistä kysymyksistä, mutta myöskin tähän liittyy hyvin paljon lobbausta. Ja oli hyvä, että hän piti kiinni siitä linjasta, jolla hän suojelee kuluttajia, ja tämä on parlamentin kannalta paras etenemistapa. Ja tämä noudattaa täysin sitä kantaa ja filosofiaa, joka ympäristövaliokunnan esittelijällä on, ja uskon, että pystymme myönteisellä tavalla vaikuttamaan tähän mietintöön. Kiitoksia. Uh, any other shadows? Onko muita varjoesittelyitä vielä? Ryyle ei. Kosisni Salvini. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin tietysti kiittää häntä tästä työstä. Olemme täysin eri kannalla kuin monet muut. En tiedä, olenko nyt ymmärtänyt mitään vai onko tässä jotain omituista. Mutta Italian valtuuskunta, siellä on noin 150 000 henkilöä, jotka pakosta joutuvat syömään ruokaa ilman glutiinia, ja se on ainoa tapa välttää tiettyjä kuolettavia sairauksia. Me, heidän mielestään, siis ei meidän, siis tämä ei ole mikään poliittinen kanta, vaan asiantuntijoiden mielipide tässä asiassa on se, että komission ehdotus vaarantaa kaikki takeet, joita on saatu aikaan ja tuet, joita nämä sairaat, siis tässä on kyse sairaista, tämä ei ole mikään ruokavalioon liittyvä valinta, että se ei ole kyse mistään vegaaneista tai muista taas ihan siis sairaista ihmisistä. Ja tämä ei ollenkaan ole heidän etujensa mukainen tämä direktiivi, vaan tämä on täysin heidän etujaan päinvastoin vastaan menevä ehdotus. Eli tämän alan asiantuntijat ovat tästä meille kertoneet ja on viisi miljoonaa ihmistä Euroopassa, jotka kärsivät tästä sairaudesta. Ja tämä direktiivi meillä olisi siis heidän etujensa vastaisia. Ja toivon, että komissio tarkastelee uudelleen sitä, mitä se on ehdottanut tässä asiassa, ja katsoisi jo kaikista tarkistusta erikseen niillähän, tarko- niillähän tukena on siis tieteellistä näyttöä eikä mikään poliittinen kannanotto. Okay. Well, thank you very much. Kiitoksia. No kaikki ovat nyt saaneet puheenvuoron. Meillä on äänestyslista, eli sitten äänestämme. Eli tämä on hiukan erilainen äänestyslista kuin tavallisesti. Eli täällä on äänestysblokkeja, joista esittelijät ovat sopineet kattamaan tärkeimmät kohdat. Siellä on otettu tai poistettu tiettyjä kategorioita. Ja sitten näette myöskin listalta, mitä tapahtuu kunkin äänestyksen jälkeen. Ja toivottavasti kaikilla on äänestyskortit mukana ja pyytäisin, että koordinaattorit osoittavat hyvin selkeästi, joten tiedän pitääkö käyttää koneäänestystä. Eli ensimmäinen blokki, joka liittyy erityisruokavalioiden ruoka- elintarvikkeisiin. Äänet puolesta. Täytyy varmaan tarkistaa saman tien. Eli äänestys alkaa. Ensimmäinen blokki äänestyslistallanne. Äänestys päättyy. Hylätty eli niitä ei oteta mukaan asetuksen vaikutusalaan. Ja sitten seuraava blokki, joka liittyy gluteeniintoleransseihin henkilöihin. Eli nytkin, eli jos äänestätte puolesta, silloin katsotte, että nämä elintarvikkeet kuuluvat tämän toiminta-alaan. Eli äänestämme tästä. Äänestys alkaa. Toinen blokki siis. 40 korttia, mutta vain 39 on äänestänyt. No niin, äänestys päättyy. Hylätty myöskin. Eli tässä tapauksessa siirrymme elintarvikkeisiin, joita käytetään energiansaamisen vähentämiseksi tai laihduttamiseksi. Eli äänestys alkaa tarkistusblogista, joka liittyy vähän energisiin ruokavalioihin ja lahduttamiseen. Äänestys päättyy. Hylätty. Hyvinkin laajasti. Eli seuraavaksi tietyn tyyppiset laihdutusruuat – Eli tämä blokki, eli pitäisikö nämä ottaa mukaan ehdotukseen vai ei. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvin laajasti hylätty. Eli näin ollen tarkistus 68 8 ja 69 ja 70 Pitelältä ja muilta. Äänestys alkaa, siis 68, 69 ja 70. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 71, 72 ja 73 identtiset tarkistukset Äänet puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. Sitten tarkistus 74. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten uusi blokkiäänestys kaikista tarkistuksista, joissa halutaan ottaa mukaan lapsille tarkoitetut maidot. Äänestys tästä blogista alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Eli sitten seuraava tarkistusblokki sivuilla 13, eli ruuat, joiden tavoitteena on korvata lihastoiminnasta aiheutunut ponnistus. Eli nyt äänestämme tästä elintarvikeryhmästä, pitäisikö se ottaa mukaan. Äänestys päättyy hylätty. Sitten tarkistus 85, äänet puolesta vastaan, hylätty. Ja sitten tarkistus 11 esittelijältä puolesta vastaan, hyväksytty. Sitten toinen tarkistusblokki, eli hyvin vähäkaloriset ruokavaliot. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tämä on ensimmäinen, josta olette samaa mieltä, eli vähäkaloriset ruokavaliot. Sitten tarkistus 12 ja 101 esittelijältä ja parvanavalta äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten taas tarkistusblokki, joka liittyy vitamiini-, mineraali- ja muiden ainesosien luetteloon. Äänet puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi tarkistus 910. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 13 esittelijältä äänet puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 113 Äänet puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 118, 119 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 120 lisäyksenä. Äänestys alkaa. Tarkistus 120 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta 18 vastaan. Sitten tarkistus 121, 134. Äänestys alkaa näistä kahdesta tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli 126 tarkistus. Siitä äänestämme äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten tarkistus 122, 123 ja 124, jotka ovat identtisiä. Äänet puolesta vastaan hylätty. Ja sitten 125 kohta kohdalta äänestyksenä. Osa 1, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Ja osa 2, äänet puolesta vastaan myöskin hyväksytty. Sitten tarkistus 16 esittelijältä äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 17 esittelijältä äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 129 Salviinilta äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten 135-137 yhdessä. Äänestys alkaa näistä kahdesta tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 136 Salviinilta. Äänet puolesta vastaan. Hylätty. 139 Pitelältä. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus 18 esittelijältä puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten kompromistarkistus 3. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. 141 Vilmiolta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Otetaan uudestaan, koska kaikki eivät ehtineet äänestää. Ei oikeudenmukaisuuden nimissä. Eli äänestetään uudestaan. 141 siis. Luulin, että olisitte olleet vähän nopeampi, joten katkaisin liian aikaisin. Eli hylätty. Sitten tarkistus 143 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 151, 152 puolesta vastaan hylätty. 153, 154 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 19 esittelijältä äänet puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 4. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten johdatosan kappaleet kompromissi 1. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta. Äänestys alkaa kompromissitarkistuksesta 2. Äänestys päättyy. Täällä on nyt 41 äänestäjää. Tämä on nyt varmaan suurin osanotto, mitä koskaan meillä on ollut. Eli hyväksytty. Seuraavaksi Esittelen tarkistus kolme, äänet puolesta. Tai siis äänestys alkaa tarkistuksesta kolme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 36. Äänet puolesta. Siis tarkistus 36. 36. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Eli toinen sitten raukeaa. Sitten tarkistus 4. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistukset 43-45 Äänestys alkaa tarkistuksista 43 ja 45. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 6 esittelijältä. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 50. Ja siihen liittyy suullinen tarkistus. Näette sen sieltä paperilta. Äänet puolesta vastaan hyväksytty ja sitten 50 raukeaa. Sitten tarkistus 48-49 äänet puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 55 äänet puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 7 esittelijältä äänet, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 63 Koratsa Biltiltä. Ilmeisesti tähänkin liittyy suullinen tarkistus. Onko joku esittämässä sitä? Esittääkö joku tämän ja lukee sen EPPn nimissä? Ivanova, olkaa hyvä. Kyllä tarkoitus on olla tarkempi ja linjassa muiden tarkistusten kanssa. Maitotuotteet, jotka on tarkoitettu nuorille lapsille – Tässä on tarkoitus yhdistää tämä aikaisempaan terveysvaikutusväittämiä koskevaan säädäntöön. Sen on tarkoitus olla samoilla linjalla parlamentin ja neuvoston asetuksen 1169 2011 ja vuoden 2006 säädöksen 1924, mitä tulee mineraalien ja vitamiinien lisäämiseen ruokaan ja komission parlamentin neuvoston asetuksen 46 vuodelta 2002, mitä tulee lainsäädäntöön, joka koskettaa ravintolisiä. Kiitoksia. Kiitoksia. Vastustaako joku tätä suurista tarkistusta? ei. Eli sitten voimme sen ottaa mukaan. Eli äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta. Close and that's carried by... Hyväksytty. Sihteeristö totesi, että tulevaisuudessa voitte tehdä näistä alaviittauksia ilman, että ne otetaan varsinaiseen tekstiin mukaan. Sitten tarkistus 10 esittelijältä äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistuksessa 65 ja 66. Äänet puolesta vastaan. Hylätty. 67 esittelijältä äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Eli sitten äänestämme Loppuäänestys. Teemme sen koneellisesti. Äänestys alkaa. No niin, äänestys päättyy. Ja hyväksytty 35 ääntä puolesta, yksi vastaääni ja neljä tyhjää ääntä. Eli kiitoksia Ivanova ja odottelemme, että tuette kantaamme sitten ympäristövaliokunnassamme. Ja kiitoksia kaikille 41, jotka olivat täällä äänestämässä kaikki kerrankin. Sitten eija Korholan lausunto. Korhola nyt ei ole paikalla, eli Schwab vastaa ilmeisesti tästä. Puheenjohtaja edustaja Korhola pahoittelee, hän on varapuheenjohtajan valiokunnassa edellään, mutta tietenkin hän on juhlimassa presidentinvaalitulosta. Kokoomuksella on nyt uusi presidentti valittuna, mutta toivottavasti vaan äänestää ilman häntä ja saamme hyvän tuloksen joka tapauksessa. Right, well thank you very much. Jenny... Kiitoksia. Onko varjoesittelyillä jotain kommentteja? Ei. Eli sitten äänestämme. Eli Tämä koskee verkkovierailuita yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella. Eli tarkistus 95. Äänestys alkaa. Tarkistus 95. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 96. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 98. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Voisitko äänestää hiukan nopeammin? Meillä on vielä aika paljon tekemistä. Sitten Dion, tarkistus 97. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 99. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 100. Ja siihen liittyy suullinen tarkistus, jonka näette siinä. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten nämä muut seuraavat raukeavat. Eli sitten tarkistus 102. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 103. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli 104 raukeaa. Sitten kompromistarkistus 1. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 111. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 112. Äänet puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 12 esittelijältä äänet puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 113. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 114, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 115, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 116. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 117. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 118. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 119. Äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Sitten tarkistus 120. Äänestys alkaa. Niin teillä on vain yksi ääni, vaikka äänestäisitte kuinka monta kertaa. Hylätty. Sitten kompromissitarkistus 18 äänet puolesta. Täytyy varmaan tarkistaa sähköisesti. Eli kompromissi 18. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 124 De Jongilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissitarkistus 2. Varmaan voidaan nyt äänestää ihan käsiäänestyksenä. Kompromissi 2. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 3, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 16 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 136. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 137, äänet puolesta vastaan hylätty. 138 puolesta vastaan hylätty. 139 puolesta vastaan hylätty. Sitten tarkistus 140. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 141. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 142. No, se on jo itse asiassa hylätty. Tarkistus 143. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No nyt olette jo ripeämpiä, hyvä. Se oli sitten 144, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkitus 145. Äänet puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 146. Äänet puolesta Tämä täytyy varmaan tarkistaa. Eli 146 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 17. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Kompromistarkistus 4. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 19 esittelijältä äänet puolesta, vastaan hyväksytty. Tarkistus 20 esittelijältä äänet puolesta, vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 5, äänet puolesta, vastaan hyväksytty. Eli sitten tarkistus 158. 158. Äänet puolesta vastaan hylätty. Kompromistarkistus 6. Tämä täytyy tarkistaa, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli kompromissi 6 on hylätty, eli sitten äänestämme näistä muista tarkistuksista erikseen. Eli tarkistus 160 puolesta Siis tästä täytyy nyt 160. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 159. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 161. Äänestys alkaa. päättyy, hylätty. No niin, nyt lähestytään jo. 165, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 162. Äänestys alkaa. No niin, nyt saamme yhden läpi. Eli 162 on suosikkinne. Eli kaikki muut sitten raukeavat. eli onnitteltuun kompromissin rikkomisesta. Sitten tarkistus 167. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromistarkistus 7. Äänet puolesta nyt täytyy taas tarkistaa tämä koneellisesti. Eli kompromistarkistus 7. Äänestys päättyy. Hylätty. EPP, ALDE, EKR ja vihreät kyllä tukivat tätä, mutta ilmeisesti he ovat muuttaneet mieltään. Onko näin? Siis nyt täytyy tarkistaa. Siis kompromissi 7 osalta se sai tukea EPPltä, Aldelta, EKRltä, Vihreältä, mutta ainoastaan 14 äänestä tämän puolesta, eli ilmeisesti täällä on nyt muutettu mieltä. Selvä. ei minulla on sitten väärää tietoa täällä. Siis halusin vain tarkistaa, ettei tästä nyt koittunut kenelläkään haittaa. Siis kompromissi seitsemän. Siis oli ihan selvä äänestystulos kyllä. Siis halusin vain kysyä siitä, että se tuntui saavan tukea hyvin monelta taholta, mutta kuitenkin mä seitsemän sitten näistä sen puolesta, eli olette muuttaneet ilmeisesti mieltänne. Sitten tarkistus 170. 170 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 171 äänestys alkaa. päättyy. Hylätty. 173. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 177. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 179. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten käykö tuunilla taas tuuri? Eli 168 äänet puolesta vastaan. Niin, eli se oli selkeästi hyväksytty, ei tarvitse enää tarkistaa. Eli kiitoksia Tuun. Eli kaikki muut raukeavat. Sitten siirrymme tarkistukseen 180 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 181 raukeaa. Eli seuraavaksi tarkistus 183, äänet puolesta vastaan hyväksytty. 184, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 8. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. 187 äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten kompromissitarkistus 9. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 200. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 201 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 10. täytyy äänestää kompromissitarkistuksesta 10. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli sitten tarkistus 211 puolesta vastaan hylätty. Sitten 212 äänet puolesta vastaan hylätty. Nyt ei käynyt tuuri. Sitten kompromistarkistus 11 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Eli sitten tarkistus 226 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 24 raukeaa. Sitten kompromistarkistus 12 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Ja tarkistus kaksi kaksi kahdeksan. Äänestys alkaa tarkistuksesta 228. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 229. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty, hylätty. Sitten tarkistus 230 äänet puolesta vastaan hyväksytty. 231 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromistarkistus 13 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 238 äänet puolesta vastaan hyväksytty. 239 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Kompromistarkistus 14 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 246, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 247, äänet puolesta, äänestys alkaa tarkistuksesta 247. Äänestys päättyy. Hylätty. Se oli identtinen 248 kanssa, eli sekin raukeaa. Sitten 249, äänet puolesta. Vast... Hetkinen. Siis äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 250 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Ja äänestys tarkistus 26 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 251. Äänestys alkaa tarkistuksesta 251. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 252, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli kompromissi tarkistus 15. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 261. Äänestys alkaa tarkistuksesta 261. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 262. Äänestys alkaa tarkistuksesta 262. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Tai sitten joku ei äänestänyt. Sitten kompromistarkistus 16. Puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromistarkistus 17 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 28 esittelijältä äänet puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 277 lisäyksenä äänet puolesta vastaan hyväksytty. Eli 276 raukeaa. 279. Äänestys alkaa tarkistuksesta 279. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 278. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myöskin hylätty. Tarkistus 281. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 280. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, myöskin hylätty. Sitten tarkistus 282. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. 284 raukeaa siis. Sitten 285, 286 Kreutzmanilta ja siihen liittyy vielä suullinen tarkistus Ai, sekin raukeaa. Eli kaikki muut raukeavat. Eli sitten 287 äänet puolesta vastaan hyväksytty. 288 puolesta vastaan hyväksytty. 289 puolesta vastaan hyväksytty. 290 puolesta vastaan hyväksytty. 29 äänet puolesta vastaan hyväksytty. 291 äänet puolesta vastaan hyväksytty. 293. Äänestys alkaa tarkistuksesta 293. Äänestys päättyy. Hylätty. 294. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 295. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 292, raukeako se? Selvä. Eli 296. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 297. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 298. Äänestys alkaa. Päättyy. Samat enemmistö koko ajan, eli hylätty. Sitten 299 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 300, äänet puolesta vastaan hylätty. 301 puolesta vastaan hylätty. 302 puolesta Siis uudestaan. 302. Äänet puolesta vastaan hylätty. 303. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 19. Tarkistamme tämän sähköisesti heti. Eli kompromissitarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 33. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 34. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 35. Tämä koskee vain ranskankielistä versiota. Tämä on kielellinen käännös ja tästä ei näistä. Tarkistus 36. Puolesta vastaan hylätty. 37 puolesta vastaan hyväksytty. 38 äänet puolesta vastaan hylätty. 39 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 40 äänet puolesta vastaan hyväksytty. 41 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 2 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan hyväksytty. Ai, no tarkistetaan sitten tämä. Eli tarkistus 42. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 43 puolesta vastaan hyväksytty. 44 tarkistetaan se koneellisesti. Hylätty. Tarkistus 45. Äänet puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 46 puolesta vastaan hyväksytty. 47 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty. 49 puolesta. Tämä täytyy varmaan nyt sitten tarkistaa koneellisesti. Eli 49. Äänestys päättyy. 2020 eli hylätty. Sitten tarkistus 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 51. Täytyy varmaan äänestää koneellisesti tästäkin. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten tarkistus 52. Äänestys alkaa. Hylätty. Tarkistus 53. Äänet puolesta. Siis näyttäkää nyt kädet kunnolla vastaan. Hylätty. Tarkistus 54 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 55 pu- äänet puolesta. Tämä täytyy nyt tarkistaa, eli tarkistus 55 koneellisesti. Äänestys päättyy, hylätty. Sitten tarkistus 56 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 58 puolesta vastaan hyväksytty. 57 puolesta vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan hyväksytty. 60 puolesta vastaan hyväksytty. 64 äänet puolesta vastaan hylätty. 61 äänet puolesta vastaan hylätty. 62 puolesta vastaan hylätty. 63 puolesta vastaan myöskin hylätty. Tarkistus 65 puolesta vastaan hyväksytty. 66 äänet puolesta vastaan hylätty. 67 äänet puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 68 äänet puolesta vastaan hylätty. 69 äänet puolesta vastaan hylätty. Ai, tai tarkistetaan tämä. Siis tarkistus 69, Turusen tarkistus. Äänestys päättyy. Niin, hyväksytty. Tarkistus 70. Täytyy varmaan tarkistaa. Eli tarkistus 70 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 71. Puolesta vastaan. Selvästi hylätty. 72. Puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 73. Puolesta vastaan vastaan hylätty. Tarkistus 74 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 75 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan hyväksytty. 76 raukeaa. Tarkistus 77 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 78, hänet puolesta vastaan hyväksytty. 79 puolesta vastaan hyväksytty. 80 puolesta vast, siis puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 81. Äänet puolesta Täytyy tarkistaa tämä sähköisesti. 81. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 82. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan hyväksytty. 83 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan hyväksytty. 84 puolesta vastaan hyväksytty. 85 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 86 puolesta vastaan hyväksytty. 87 puolesta vastaan hyväksytty. 88 puolesta vastaan hyväksytty. 89 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 91 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan hyväksytty. 90 raukeaa. Sitten tarkistus 92 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 93 puolesta. Tämä täytyy tarkistaa, eli tarkistus 93 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus 94. Äänestys alkaa tarkistuksesta 94. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Sitten äänestämme koko lausunnosta sähköisesti, eli äänestämme koko lausunnosta. Äänestys päättyy. Hyväksytty 34 ääntä puolesta, 5 vasta-ääntä, 1 tyhjä ääni. Eli kiitoksia Korholalle. Short, short. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi lyhyt kommentti ja ehdotus. Minä haluaisin puhua tästä ehdotuksesta, joka oli äänestyksessä. Meidän pitäisi epävirallisesti keskustella mandaatista. minulla on sellainen tunne, että tässä kaksi kantaa, jotka koskettavat moottoroituja pyöriä, olivat melko kaukana toisistaan. Siksi minä haluaisin vielä tehdä ehdotuksen tähän liittyen. No, te siirrytte jo seuraavaan kohtaan ja me tarvitsemme 21 ääntä mandaattia varten. Eli pyytäisin, että kaikki esittelijät, Pantseri nyt ei ole täällä itse asiassa. Eli Vandekamp ensin. Ja Van de Kamp varmaan kuuli tämän huomion. Mutta Van de Kamp, te ehdotatte, että sopisimme siitä, että annamme teille mandaatin teille ja neuvottelutiimillenne, kun neuvottelette neuvoston kanssa L-asetuksesta. Eli voisitko vielä toistaa tämän ehdotuksen ja puuttua näihin esille tulleisiin kohtiin? Ehm, ik ben me heel goed bewust van... Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä hyvin tiedostan parlamentin kannan. Meidän pitää mahdollisuuksien mukaan käydä kaksi käsittelyä, mutta minun ehdotukseni tänään olisi se, että hoidetaan asia yhdessä käsittelyssä. Tämä on hyvin tekninen kysymys. Siihen liittyy paljon teknisiä yksityiskohtia, joista on neuvoteltava. Joten koko tämän asian käsittelyn nopeuttamiseksi, kuten herra Panseri, te asetuksen kanssa Ehdottaisimme tässäkin, että meillä olisi vain yksi käsittely. Se on tämän alan osalta yksinkertaisempaa, suurimmaksi eduksi ympäristölle, parempi EUlle myös maailmanmarkkinoille, jotta saadaan selkeä asetus. Kiitos. Well, Mr. Kozisnik already made... Kosikin nyt jo puhui siitä, että... Úplně, úplně chápu, ale podle mých informací... Kiitoksia. Ymmärrän kyllä kollegoiden kannan, mutta kuitenkin, mitä tulee tietoon, tietoon niin eh, parlamentti on pyytänyt tässä vaikutusten arviointia ja minun mielestäni meidän pitäisi saada se. Haluaako joku muu vielä puhua kuin äänestämme? Gebhard. Eh, niin ihan lyhyesti puheenjohtaja kollegat haluavat kaikki lähteä, mutta kuitenkin pitää vielä äänestä. Minun ryhmäni hän yleensä suhtautuu hyvin kriittisesti sopimuksiin ensimmäisessä käsittelyssä, mutta tällä alalla on kuitenkin kyse ihan puhtaasti teknisestä kysymyksestä ja ryhmäni siksi sanoi, että poikkeuksellisesti, poikkeuksena olemme valmiita puoltamaan näiden mietintöjen osalta Tellen ja Van Kampin ja yksinkertaisesti sinne nyt äänestää. Kiitos. Mr. Van de Kamp. Van de Kamp, haluatko vielä jatkaa? Mijn eh, collega, de impact is... Aivan lyhyesti vastauksena kollegalle vaikutusten arviointi, johon hän viittasi. Sen tulokset ovat osa neuvotteluja. Minä en halua mitään väärinymmärryksiä. Me emme tule tekemään sellaisia vaikutusarviointeja, joita käytetään myöhemmin. Siinä ei ole mitään hyötyä. Eli vaikutusten arviointi otetaan siis huomioon näissä neuvotteluissa. Selvä. Sitten Rylle. Mekin tuemme tätä yritystä saada sopu ensimmäisessä käsittelyssä, koska me katsomme, että kun meillä on vaikutusten arviointi, meillä on hyviä perusteita. Ja sen jälkeen voimme saada vakuutuneeksi neuvoston siitä, että ongelma täytyy säännellä, ja jos tästä tehdään neuvo- ensimmäisessä käsittelyssä ja sopimus ja neuvotteluja ei enää voida jatkaa neuvoston kanssa. Tietysti voimme, olemme aikaisemmin ajatelleet näitä myöhästyneitä maksuja, että se liittyy tiettyyn aikatauluun, että tässä aikataulussa on saatava ratkaisu ja ehkä tehdä kompromissi, ja mikäli se ei synny siihen saa mennessä, niin sitten menemme ihan normaalisti täysistuntoon. Niin haluaako joku muu vielä puhe, puhua tästä. panseerin ei ollut tässä, tehän puhuitte panseerin nimissä. Eli ehdotatteko te nyt näiden traktorien osalta? Niin, minä puhuin hänen puolestaan. we'll vote... Eli sitten äänestämme sähköisesti näistä kahdesta ehdotuksesta. Ja tarvitsemme 21 ääntä, eli enemmistön valiokunnan jäsenistä. Eli otetaan nämä erikseen, koska tulokset saattavat olla erilaisia. Eli ensin äänestämme siitä, pitäisikö aloittaa neuvottelut nyt moottoripyöristä. Äänestys alkaa. The vote is There are 24, 21 people voting, is that all? Yes, somebody, someone Can I vote? I'm allowed to vote on this thing. Am I allowed to vote on this? Okay. The vote's closed. Äänestys päättyy. 19 puolesta kolme vastaan, eli tänään mandaattia ei saatu, mutta vaikutusten arvion jälkeen sitten ehkä saatte sellaisen. Eli sitten äänestämme mandaatista traktorien suhteen. Eli traktorit, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 ääntä puolesta, eli Pantsari saa mandaatin traktoreita varten. No niin, kiitoksia. Seuraavaksi Bilan ja Rochefort, koska Korholla äänestys kesti paljon pidempään ja pyydän sitä anteeksi. Meillä on nyt erittäin vähän aikaa. Komissio on nyt paikalla esittelemässä vaikutusten arvioinnin tähän ehdotukseenne, joten haluaisin nyt kuulla esittelijöiltä, eli Biilan. Me emme selkeästikään pysty keskustelemaan kunnolla kummastakin aiheesta. Siis voisitteko nyt olla vähän hiljaa siellä? Täällä on nyt komissio esittelemässä vaikutusten arviointia, eli voisimmeko avata nyt teidän mietinnöstänne keskustelun ja sitten meidän täytyy löytää sille lisäaikaa teidän ja varjostelijoiden kesken myöhemmin tulevassa kokouksessa. Ja jos komissiolle sopii, niin sitten tarvitsemme noin puoli tuntia, kun tarkastelemme Hosforin vaikutusten arviointia kuluttajaohjelmaan. Meillä nyt ikävä kyllä ei ole vaihtoehtoja. Eli sopiiko tämä teille? Tiedän, että tämä ei ole kovin tyydyttävä tilanne, mutta Would it mean that we should also postpone the... Tarkoittaa tämä että myöskin tarkistusten takarajaa lykättäisiin? Se oli 28. helmikuuta suunniteltu. Uh, I think, I think you need to discuss that. Tästä varmaan täytyy keskustella. Kovin moni varjostel kuitenkaan ei ole paikalla nyt, niin Koratsabilt ei ole täällä, Charles de Mosekaan ei ole täällä, Lokegaard ei ole täällä, Ryylä. Ryylä on paikalla. Triantafila Didis ei ole, Salvini ei ole paikalla. koska varjoiset nyt eivät ole paikalla keskustelemassa tässä, eli ehkä meidän pitäisi saada vähän parempaa läsnäoloa ensi kerralla ja keskustella tästä aikataulusta. Jos ne ovat valmiita etenemään ja käymään pitkää keskustelua tarkistuksista, niin voitte tehdä sitten mietinnön. Se sopisi kyllä meille. The whole discussion. Ehkä voimme lykätä koko keskustelua siinä tapauksessa. Lykkäämme siis keskustelua ja olen pahoillani. Voisinko pyytää, että koordinaattorit varmistavat, että kaikki varjoesittelijät ovat sitten paikalla seuraavissa kuulemisessa. Tiedän, että se on vaikea maanantai-kokouksessa, mutta... you... Ehkä te voisitte nyt aloittaa tämän keskustelun ja katsotaan, mitä se etenee, mutta haluaisin, että Rochefortille myöskin jää hiukan aikaa sitten lopusta. Eli Bilan, esitelkää nyt tämä ehdotus, koska meidän täytyy kuitenkin käynnistää tämä. So, e, panie przewodniczący, e, system IMI obecnie stosowany do wymiany informacji IMI-järjestelmä, jota nyt käytetään tiedonvaihtoon, perustuen sisämarkkinadirektiiviin on komission suosituksen aiheena. Meillä ei ole yhtä ainutta oikeudellista pohjaa ja tässä tämä on aiheuttanut ongelmia järjestelmän laajentamisessa. Tästä järjestelmästä on tullut hyvin hyödyllinen viranomaisten vaihtaessa tietoa jäsenmaiden välillä ja se on taannut hyvän tiedonvaihtokanavan eri kielillä. Minun mietinnössäni olen keskittynyt useisiin asioihin. Ensinnäkin tavallisen lainsäädännöllisen prosessin käyttämiseen. Me yhdistämme kaikki eri elementit yhden instrumentin alle, mutta uskon, että jos tätä imi järjestelmään halutaan laajentaa koskemaan eri lainsäädännön aloja, me tarvitsisimme uutta lainsäädäntöä. Minä olen liitteessä kaksi ehdottanut delegoituja säädöksiä. Tämä laajentaminen koskettaisi uusia politiikan aloja tulevaisuudessa ja olemassa olevia järjestelmiä sisämarkkinoilla, joista sitten tavallisen lainsäädäntöjärjestyksen mukaan päätettäisiin. Toinen kysymys oli tiedon säilyttäminen artikla 13 tuo vaatimuksen säilyttää tietoa pitemmiksi ajan jaksoiksi. Nyt tällä hetkellä se on kuusi kuukautta, jos meillä ei ole vaikutusten arviointia tästä kohdasta, minä ehdotan, että me pitäydymme olemassa olevassa järjestelmässä, mitä tulee tiedon säilyttämiseen. Kolmas kysymys on tiedon saanti tai antaminen kolmansille osapuolille, vaikka IMI-järjestelmä jäsenmaiden hallinnon tasolla toimii hyvin. Minua huolestuttaisi ajatus, että avaisimme tämän järjestelmän ulkopuolisille tahoille ilman vaadittavaa vaikutusten arviointia tällaisen muutoksen suhteen. Meidän täytyy tarkastella tätä asiaa tiedon suojan kannalta. Yksityiskohtainen keskustelu mietinnöstä on vielä tulossa. Olen keskustellut tässä komission ja neuvoston puheenjohtajamaan edustajan kanssa. Meillä on ollut ja tulee olemaan varjoesittelijöiden kanssa kokouksia. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvin rakentavasta yhteistyöstä ja me tulemme tekemään töitä, jotta saisimme aikaan kompromissin tämän tekstin suhteen. Kyseessä on järjestelmä, joka tarkoittaa lis- joo lisäarvoa sisämarkkinoiden toimimisen suhteen ja se helpottaa myöskin yhteistyötä, mitä tulee kuluttajien suosi- suojaan sisämarkkinoilla. Kiitoksia. Mr. Schwab. Kiitos sitten Schwab. Gebhard puhuu nimissä, Barbanova ja Ryyle tässä järjestyksessä. Eli Schwab, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esittelijä Biilanille. Rakoratsa Bilt esittelijänä ei valitettavasti tänään voi olla paikalla. Hän on pyytänyt minua esittämään muutamia ajatuksia edustaja Biilanin esitykseen ja olen Biltin kanssa samaa mieltä. Ensinnäkin herra Biilanin ehdotukset vähän heikentävät tekstiä, eivätkä vahvista. Me uskomme, että yhteistyö rajat ylittää riittävään liikkuvuuteen liittyen työntekijöiden ja ammatin harjoittajien osalta. On ala, pitää vahvistaa Euroopassa, mutta tämä voi onnistua vain silloin, jos on järjestelmiä, jotka ovat edelleen välttämättömiä, jotka huolehtivat selkeistä säännöistä hallinnon kannalta. Näin voidaan toimia ilman, että syntyy väärinkäsityksiä tai esitellään väärää tietoa. Siksi me emme oikeastaan halua hyväksyä edustaja Bilanin ehdotusta, että tämä kaikki on vain tietojen vaihtoa. Me haluamme periaatteessa hallinnollista yhteistyötä, administrative corporation. Tästä englanninkielisestä sanaparista pitäisi pitää tässä yhteydessä kiinni. Toiseksi ymmärrän totta kai, miksi luultavasti ulkoiset toimijat, external actors, halutaan sulkea ulkopuolelle, koska tämä järjestelmä tuottaa ja syöttää paljon henkilötietoja. Ja tietosuoja syistä tässä pitää rajoittaa käyttäjiä. Kuitenkin tällaisia järjestelmiä ei voida käyttää ainoastaan siihen, että kansalliset hallinnot toimivat, vaan yksittäisen hakemuksen esittäjän pitää saada mahdollisuus esittää pyyntöjä ja mitä delegoituihin säädöksiin tulee, ilmeisesti tässä syntynyt konsensus siitä, että valiokuntana emme tätä halua. Tässä olisimme toki valmiita yhteistyöhön. Ja kysymys, joka tässä syntyy, on sitten se, koska nämä tiedot sitten poistetaan sieltä kuuden kuukauden jälkeen voidaan. Tässä vaiheessa komissio haluaa jatkaa tätä määräaikaa. Me suhtaudumme siihen kriittisesti, mutta miten lopulta saadaan hyvä ratkaisu aikaiseksi? Tietosuojakysymysten pitää olla tässä erityisen tärkeinä esillä. Sitten luottamuksellisuus tiedon osalta. Tämä on todella tärkeä asia viidenneksi, koska tietyt todistukset, tällä voi olla lääketieteellistä tietoa. Ja tässä tietosuoja rajat ylittävästi on erittäin tärkeä. Kuitenkin tämän tiedon pitää siirtyä tietyssä aikarajassa. Kollegani ei ole enää paikalla, mutta me haluamme, että ammattipätevyyden tunnustamisasetus ja tämä ammattipätevyystodistus, että tämä järjestelmä saadaan toimimaan lopulta. Siksi tarvitaan jonkinlainen rooli komissiolle tämän tietotulvan valvomiseksi. Meidän pitää rajoittaa kolmansien osapuolten järjestelmän pääsy, mutta kuitenkin pitää huolehtia siitä, että osallisilla hakemuksen esittäjällä on selkeät vaikutusmahdollisuudet myös. Kollega Garatsa Bild lopuksi vielä totesi, että hän haluaisi tämän järjestelmän stressitestin simuloitua, jotta voidaan olla varmoja sitä, että kun ammattipätevyyden tunnustamisdirektiivi astuu voimaan, tämä toimii monien ammattiryhmien osalta. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitoksia sitten Gebhard. Eh, ja, danke schön. Ich muss... Kiitoksia. Minäkin pyydän anteeksi varjoesittelemme puolesta. Hän ei päässyt paikalle. Ja hänen nimissään toteaisin, että hänkin pitää erittäin hyvänä sitä, että komissio on tehnyt tällaisen ehdotuksen. Se luo oikeusvarmuutta ja oikeusperustan, jonka pohjalta voidaan sitten tehdä hyvää ja tehokasta työtä. Ja meistä tämä asetus on pelkästään hyvä. Ja meillä pitäisi olla myöskin järjestelmä, joka kattaisi, joka kattaisi mahdollisimman monet alat ja myöskin henkilökohtaisesti voin sanoa Bilanille, nyt kun olen nähnyt tarkistuksia, että mielestäni ei välttämättä ole oikein, että soveltamisalaa on rajoitettu näin voimakkaasti kuin hän on halunnut tehdä, mutta tästä pitää sitten vielä keskustella tarkemmin. Sitten tärkeä kysymys on tietysti tietosuojakysymys, myöskin kun ajatellaan ulkoisia henkilöitä, joilla on pääsy näihin tietoihin – ja tämä täytyy säännellä sitten tarkemmin, eli minkä tyyppiset ihmiset tulevat toimimaan näissä tehtävissä. Mutta emme nyt ole Biladin kanssa siitä samaa mieltä, että tämä pitäisi kokonaan poistaa. Koska esimerkiksi Solvitin ja muiden asioiden suhteen tämä pitäisi hoitaa, eikä pelkästään estää sitä kokonaan. Eli tästä pitää vielä keskustella, mutta tietosuoja on erittäin keskeisessä roolissa. Ja tämä ei kosketa pelkästään sitä, kuinka pitkään tietoja säilytetään ja kuka niitä voi käyttää, mutta myöskin siis siitä, kuinka pitkään näitä tietoja yleensä saa säilyttää. Ja tästä pitää vielä neuvotella. Mutta muuten olemme iloisia siitä, että voimme jatkaa tätä työtä ja että tämä menettely, josta on jo vuosikausia keskusteltu, on vihdoinkin muotoutumassa myöskin laiksi ja tämä on erittäin myönteinen seikka. Kiitos. Siis Parvanova. Kiitoksia sitten Parvanova. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin pahoittelen herra Logikardin puolesta. Hän ei voinut tulla tänne, mutta hän halusi minut esittelemään kantansa hän haluaisi kiittää herra Biileniä tämän säädöksen parissa tehdystä työstä. Tämä ei ole mikään yksinkertainen tehtävä ja esittelijä on tehnyt erittäin hyvää työtä. Herra Lokikardilla on kuitenkin muutamia huomautuksia. Ensinnäkin hän on sitä mieltä, että herra Biilen haluaisi muuttaa tätä säädöstä niin, että että se ylittäisi viranomaisten yhteistyön ja koskettaisi tiedon vaihtoa enemmänkin. Mitä tulee viranomaisten harjoittaman tiedon vaihtoon sisämarkkinoilla, suurempi tiedonvaihto saattaisi tehdä vaikeaksi käyttää tietoa tai aiheuttaa monimutkaisia ongelmia, mitä tulee esimerkiksi tiedonvaihtoon koskien ammattipätevyyttä – Herra Lokekard sanoi minulle, että hän ei tue tätä muutosta. Toisekseen esittelijä haluaa muuttaa liitteen kaksi sisältöä ja siirtää sisältöä liitteeseen yksi liittyen asioihin, jotka IMI jo kattaa. Tämä pitäisi tehdä mieluummin käyttäen ei-delegoituja säädöksiä – herra Lokikan haluaisi tarkastella tämän ehdotuksen seurauksia tarkemmin. Sitten esittelijä haluaa ehdottaa eh, tiedon säilyttämisen suhteen sitä, että pitäydymme kuudessa kuukaudessa. Herra Lokikaarta on sitä että tämä ei ole kaikkein joustavin paras mahdollinen tapa. Olisi hyödyllistä säilyttää tietoa kauemman aikaa ja herra Lokikaart halusi uudelleen arvioida tätä sen sijaan, että meillä olisi yksi malli, joka sopii kaikille IAMissa, meillä pitäisi olla mahdollisuuksia säilyttää tai tuhota äh, tietoa, mitä tulee artiklan 18 herra logiikka tukee hyvin vahvasti tätä ehdotusta. Mitä sitten tulee tiedon antamiseen ulkopuolisille toimijoille? Herra Lokikart on sitä mieltä, että tämä ei välttämättä paranna joustavuutta alueelle, jossa käytetään IMIitä mutta hän haluaa korostaa, että on hyvin tärkeää varmistaa, että ulkopuoliset tahot eivät missään tilanteessa pääse henkilöiden tai yritysten tietoon, jota on säilytetty IEMin piirissä. Kiitoksia. Sitten Ryle. Minulla on etuna se, että minä olen täällä eikä minun tarvitse lukea mitään. Voin puhua vähän lyhyemmin toisin kuin jos esittää muiden kantoja. Minä olen edeltävien puhujien kanssa samaa mieltä. Mutta kiitos esittelijän myös siitä, että kriittiset kohdat on otettu esiin, jotta voidaan kriittisesti suhtautua komission ehdotuksiin, jos on tarpeen. Ja näiden ulkoisten toimijoiden, external actors, tämä kysymys on todella aihe, jota tietosuoja valtuutettu on ottanut myös esiin. Mitä enemmän järjestelmää avataan, sitä hankalampaa on huolehtia tietosuojasta lopulta. Siksi pidän hyvänä, että herra Vilan on tämän asian ottanut esiin. Kuitenkin niin, että hän, kun hän on ehdottanut, se ei ole oikein hyvä ratkaisu, tarvitsemme sopivamman ratkaisun. Samoin tietojen poistaminen tai tuominen sieltä. Meidän pitää katsoa, mihin tarkoituksiin ne on tarkoitettu. Tässä oikeastaan tärkeimmät huomioni. Kiitos. Good. Well, thank you all very much. Kiitoksia kaikille. Gravinishyt on hieno. Meillä on vielä hiukan aikaa. En tiedä, haluatteko esitellä itsenne ja tehdä pari kommenttia ja ehkä sitten esittelijä voi ottaa teihin myöhemmin yhteyttä. Mutta haluamme kuitenkin antaa teille mahdollisuuden vastata lyhyesti näihin kysymyksiin. I'll keep it extremely short. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Luonnollisesti olemme hyvin tyytyväisiä yleisestä tuesta, jota mietintö on saanut myöskin varjoesittelijöiden esittelijän työstä. Kaikki huolet meillä on komission näkökulmasta on jo tuotu esiin edellisten puhujien kautta. Me olemme hyvin sitoutuneita siihen, että haluaisimme säilyttää tämän säädöksen toteuttamis alan ja mitä tulee eri toimijoihin, on hyvin tärkeää säilyttää heidät mukana. Tämä on äärimmäisen tärkeää, mitä tulee esimerkiksi verkossa tarjottaviin yrityksille ja henkilöille tarjottaviin palveluihin, mutta me halusimme myöskin varmistaa, että mitään riskiä koskien tiedon suojaa ei aiheudu. Me tuemme yhä tätä ehdotusta käyttää edellä säädöksiä, mutta olemme huolissamme siitä, että mahdollisuus tehdä pilottihankkeita katoaa. Me haluaisimme mahdollisuuden testata järjestelmää. Ja sitten mitä tulee aika rajoihin, komissio on sitä mieltä, että Tieto saataisiin säilyttää korkeintaan 18 kuukautta. Eli monessa tapauksessa voitaisiin tuhota jo aikaisemminkin. Tällä hetkellä meillä on tilaisuuksia, tilanteita, jossa tietoa säilytetään nolla kuukautta sen jälkeen, kun sitä on siirretty. Eli se, mitä me tässä ehdotamme, on se, että ehdot- pitäydymme aikarajoissa, jotka ovat kaikkein parhaimpia – me aluksi ehdot, olisimme aloittaneet ku, kolmen vuoden aikajaksoa, mutta tässä 18 kuukautta on jo parannus monissa tapauksissa meille. Meihin on otettu yhteyttä ja meille on sanottu, että tämä muutos ei ole muuttanut mitään. Meidän täytyy pystyä käsittelemään tilanteita, joissa nykyään meidän on pahoiteltava, sillä tiedot on jo poistettu järjestelmästä. Eli Nämä olivat ne huomiot, joita halusin tehdä. Olimme hyvin tyytyväisenä tehneet varjoesittelijöiden esitteen kanssa töitä ja tulemme jatkamaan sitä tämän kysymyksen parissa. Kiitoksia. Bilan, haluaisitko vetää vielä yhteen verran? za wszystkie e, głosy siłą rzeczy Kyllä, kiitos oikein paljon kaikista kommenteista. Olosuhteet huomioon ottaen tämä on ollut hyvin lyhyt keskustelu. En oikein tiedä, voimmeko pitää nyky aikataulustamme kiinni, erityisesti kun oletamme, että komissioltakin saataisiin yksityiskohtaisempaa tietoa vielä. Uskoakseni mielipideeroja poliittisten ryhmien välillä ei olisi tullut esiin, jos Euroopan komission vaikutusten arviointi olisi saatu jo aluksi. Näin ei kuitenkaan käynyt, koska aikanaan komissio sanoi, että heidän ehdotuksensa kodifioi vain nykystatus Nyt haluaisin katsoa vielä uudestaan nykytilannetta ja henkilötietosuojakysymystä. Haluaisin, että nykymääräajoista pidettäisiin kiinni. Haluaisin kiittää esitetyistä kannoista. Minä turvaudun myös tietosuojavaltuutetun kantaan. Hän on esittänyt huolen aiheensa myös Euroopan komission ehdotuksesta. Kiitos oikein paljon kaikista kommenteista. Toivottavasti voimme käydä yksityiskohtaisempaa keskustelua toisessa valiokunnan kokouksessa. Kiitos. Okay, well, I think we'll see what we can fit in. No niin, katsotaan, mitä löydämme aikaa, mutta olisi hyvä, jos tällä välin, jos voisitte itse tulla tänne sitten esittelyiden varjoistelijoiden kokoukseen kertomaan yksityiskohtia enemmän ja katsoa sitten, ovatko nämä määräajat vielä tyydyttäviä kaikille. Se olisi ehdotukseni. Jos haluatte vielä julkista keskustelua, niin kyllä sekin onnistuu. No niin, kiitoksia myöskin komission edustajalle. Ja sitten viimeinen kohta esityslistalla, eli käynnistämme uuden menettelyn kuluttajaohjelma 2014-2020. Meillä on kärsivällinen esittelijä Hosfo paikalla. Ja ehdottaisin, että esittelijä, pyytäisin, että Ruo Mainer esittelee tämän meille. Ja sitten kuulemme alkukommentteja ja jos haluatte, niin voimme sitten esittää ehkä vielä lisäkysymyksiä ja keskustella tästä aikataulusta. En tiedä, haluatteko nyt esitellä tämän ohjelman vai annanko Mainorille nyt puheenvuoron heti. Monsieur le Président, euh, ça me... Puheenjohtaja, kyllä se sopii, jos meillä on puoli tuntia aikaa tähän. Jos komissio voisi puhua hyvin nopeasti, koska muuten annamme komissiolle puheenvuoron ja sitten käymme keskustelua seuraavassa valiokunnan kokouksessa. Mutta en haluaisi nyt, että tämä kohta nyt survotaan kauhean lyhyen tilaan. Well, I think we have already, uh... No, tästä on jo keskusteltu tulkkien kanssa, joten saamme hiukan lisäaikaa, mutta korkeinta 25 minuuttia. Mutta keskitymme nyt sitten siis Minorin esitykseen, joka on kaikkein tärkein asia. Eli katsotaan, mitä mieltä olette tästä. Ja sitten, siis täällä on Jackie Maino, joka on Sanko pääosaston pääjohtaja ja joka esittelee sitten meille tämän ehdotuksen. Niin Tarvella haluaa siis puheaikaa vielä. Maino, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. I will try and be as brief as possible. Uh, perhaps two... Kiitos, puheenjohtaja. Pyrin pyhymään puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Aluksi sanon, että esittelen kuluttajaohjelmaa 2014-2020. Sanon tämän nyt ihan aluksi, Nykyohjelma päättyi vuonna 2013. Tämä on siis sitä seuraava ja se liittyy kuluttaja-agendaan, joka on vielä tulossa komissiolta ja siihen järjestetään kuulemistilaisuus siihen liittyen torstaina. Valitettavasti tämä aikataulutus ei ole nyt ihan kaikkein parasta, mutta jos ajatellaan monivuotisia rahoitusnäkymiä, niin me teemme ohjelmaehdotuksemme ennen kuin tuo kuluttaja-agenda-asia oli saatu loppuun. Mutta voin vakuuttaa valiokunnalle, että me kyllä pidämme mielessä sen, että on tarpeen, että nämä asiat tukevat toisiaan. Toiseksi teknisempi seikka ihan lyhyesti. Ehdotus on asetusmuotoinen, nykyohjelman päätöksen muotoinen. Haluaisin vakuuttaa valiokuntaa sitä, että Tämä ei varsinaisesti muuta asioita. Tämä on tehty nyt kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että nykydoktriinin mukaan oikeudellisesti, jos suoraa etu on eri järjestöille, niin tämän pitäisi olla asetuksen muodossa. Ja se on johdonmukaista myös kaikkien monien monivuotisten puiteohjelmien kanssa. Seuraavan kaavan. Tämän ohjelman tavoitteena – on saada kuluttajapolitiikka ja siihen liittyvä rahan käyttö yhtenäiseksi Euroopan 2020 tavoitteiden kanssa, jotka on esitetty tässä kalvolla. Ohjelma perustuu suuren panokseen eri tahoilta nykykuluttajaohjelman puolivälin arviointiin ja vaikutusten arviointiin, joka on teille annettu käyttöön. Siitä on keskusteltu kaikkien sidosryhmien kanssa. Ja kuluttaja edustajien kanssa, kuluttajajärjestöjen edustajien ja ministeriöiden edustajien kanssa. Ja olemme myös ottaneet huomioon monia tärkeitä kertomuksia ja mietintöjä, joita on tullut parlamentista tästä valiokunnasta, Schaldemusen ja Hedin mietinnöt ja useat muut. Kuluttajapolitiikka on melko nuorta politiikkaa komissiossa. Me olemme pyrkineet vastaamaan uusiin haasteisiin, mutta pitkälti jäsenet huomaavat, että paljon on jatkuvuutta nykyohjelmasta ja ehdotettuun tulevaan ohjelmaan. Me olemme pyrkineet arvioinnin valossa saamaan nyt ytäviivastettua määrärahan käyttöä keskittymään niihin keskeisimpiin haasteisiin, joita kuluttajapolitiikassa on lähivuosina esillä. Mitä tulee kaiken kaikkiseen budjettiin? 197 miljoonaa euroa seitsemälle vuodelle 2014-2020. 175 anteeksi, 2011 hintojen mukaan 175 miljoonaa, eli silloin kun tämä ehdotus on tehty. Eli hyvin pieni lisäys nykymäärärahoihin, marginaalinen lisä verrattuna nykyohjelmaan. Ja siinä on myös hallintokulut mukana, eli ne kulut, joita syntyy, kun tuetaan täytäntöpano virastoa, joka hallinnoi tuota budjetin osaa. Siksi voitte todeta, että ohjelma on pieni budjetin kannalta. Mutta varmasti kannattaa kuitenkin huomata, että komissio ehdotuksessaan halusi pitää kiinni nykymäärärahoista, vaikka kaikki toimielimet pyrkivät noudattamaan säästöjä, koska tämä on pieni ohjelma. Ja haluamme keskittää toimimme niille aloille, joilla unioni voi tuoda lisäarvoa. Seuraavasta kalvosta Anteeksi, voisitteko palata vielä? Etelin tässä hiukan liian nopeasti. Kolmella tapaa tuomme lisäarvoa. Ensinnäkin, kun jotain on tehtävä nykylainsäädännön velvoitteiden mukaiseksi, kuluttajaohjelma esimerkiksi valittiin minusta rapeksiin, tämä nopea varoitusjärjestelmä, joka on syntynyt yleisen tuoteturvallisuuslainsäädännön pohjalta. Toisaalta käytetään määrärahoja toimiin, joita on järkevät toteuttaa ainoastaan EUn tasolla – jotka liittyvät rajat ylittäviin toimiin. Tuemme esimerkiksi eurooppalaisia kuluttajakeskuksia, joissa annetaan neuvoa tuetaan kuluttajia, joilla on ongelmia rajat ylittävässä kaupassa. Käytämme määrärahoja siihen, että kerätään tietopankkia, tällainen todisteita kuluttajapolitiikasta eu tasolla ja lisäksi tuetaan Euroopan tason kuluttajajärjestöjä. Ja kolmanneksi tämä lisäarvoa sitä kautta, että mahdollistamme sen, että kansalliset toimet ja aloitteet voivat toimia tehokkaammin, kun ne yhdistetään, kun parhaita käytäntöjä vaihdetaan ja mahdollistetaan se, että kansallinen hallinto tekee enemmän. Seuraava kaavakuva. Näette, että tässä on neljä erityistä tavoitetta ja näette, miten se jakautuu, miten on ehdotettu siis määrärahojen jakamista tavoitteiden osalta. Turvallisuus noin 22 prosenttia budjetista, tiedotus, valistus, tuki kuluttajajärjestöille mukaan lukien, sitten oikeudet ja toisaalta sitten neljäntenä kuluttajaoikeuksien täytäntöönpano. Jotkut näistä ovat tarjouskilpailujen kautta, mutta toisaalta myöskin kuluttajakeskukset, kuluttajajärjestöt EU-tasolla. Mitä tässä on muutoksia verrattuna nykyohjelmaan? Ensimmäinen muutos on se, että keskitytään enemmän täytäntöönpanoon. Meistä on hyvin tärkeää, että päätettyjä sääntöjä kuluttajakiissa, sääntöjä, joita EU-tasolla on hyväksytty, noudatetaan – täytäntöön pannaan kunnolla. Käytännössä, kun puhutaan turvallisuuskysymyksistä ja kuluttajan oikeuksista, joita kuluttajan suoja yhteistyöverkoston kautta ajetaan. Toinen ehdotus on se, että lisätään yhteisrahoitus rajaa Euroopan kuluttajakeskuksille 50-70 prosenttiin tulevaisuudessa. Väliaikaisesti ylärajana oli 75 prosenttia edellisen laajentumisen jälkeen, ja meistä tuntuu, että tämä oli itse asiassa melko välttämätön, ja me haluaisimme palata tähän. Ja sitten oikaisumenetelmistä me haluamme edelleen rakentaa online kistojen ratkaisu foorumia. Komission ehdotushan on käsittelyssä valiokunnassa. Toivomme, että se asia saadaan käsiteltyä. Ja sitten koulutuksen opetuksen osalta me olemme katsoneet uudestaan kaikkia välineitä. Me olemme todenneet, että monet välineistä, joihin käytettiin melko merkittäviä rahasummia, olivat sellaisia asioita, jotka sopivat paremmin edellisille vuosituhannelle. Eli nyt pyrimme saamaan aikaan interaktiivisemman portaalin, jossa voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä johtavien toimijoiden kanssa, opettajien ja muiden. Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Toivottavasti mahdollista nyt sen, että valiokunnan jäsenillä on myös mahdollisuus kommentoida. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. No niin, sitten avaamme keskustelun. Meillä on hiukan aikaa, eli esittelijä saa ensimmäisen puheenvuoron. Ja sen jälkeen Pelitis on täällä ja Pusuti nyt ei ole täällä. Schwab ehkä puhuu sitten ja, ja sitten joku muu vielä. Ryyle varmaan haluaa käyttää puheenvuoron. Tarabella myöskin haluaa puheenvuoron. Ja Rochefort. Kiitoksia. Kiitoksia. Ensinnäkin meidän täytyy olla iloisia kahdesta asiasta. Ensinnäkin kun verrataan siihen, mitä tämä valiokunta pyysi pari vuotta sitten. No, nyt meillä on erityinen kuluttajaohjelma, johon ei ole liitetty terveysohjelma. Lisäksi meillä on budjetti, joka on vähäinen, mutta kuitenkin budjetti, josta on pidetty kiinni. En nyt sano, että olen tyytyväinen siitä, mutta en nyt voi olla iloinen siitä, että sitä on, ei ole supistettu. No sitten tämä paradoksi, eli kuluttaja ohjelma tulee keskusteltavaksi nyt tässä vaiheessa. No tietysti on hyvä, että tämä kuluttaja-agenda on laajempi ja että siinä on toimia, jotka siirtyvät muihin suurtiin enemmän esimerkiksi komission suuntaan, mutta kuitenkin tämä on vähän nurinkurista siihen nähden, mitä yleensä tehdään. Ja toivottavasti tämä nyt ei vaikuta toiminnan etenemiseen, mutta eikä tämä todellakaan mikään ihanteellinen tilanne ole. No mutta pari huomiota kuitenkin. Vaikka olinkin iloinen siitä, että budjetista on pidetty kiinni, nyt olemme tilanteessa, jossa kulutus on otettava EUn kulut, politiikan ytiöön, ytimeen, sisämarkkinoiden ytimeen, ja kuluttajan itse asiassakin pitäisi olla kaiken tämän ytimessä. Ja en tiedä, onko tämä nyt pienin, mutta yksi pienimmistä hankkeista 25 miljoonaa euroa per vuosi, eli 5 senttiä per kuluttaja EU:ssa. Eli 5 senttiä per kuluttaja vuodessa tähän ohjelmaan. Meidän on parempi käyttää nämä varat hyvin ja katsoa, että nämä sentit ovat tehokkaita. No, sitten ikävää mielestäni on se, että tietysti on hyvä, että meillä on nyt tässä pienessä budjetissa on pystytty säilyttämään tämä, mutta onko meillä riittävästi ja onko komissio riittävän avoin uusille haasteille? Eli ole, olemassa ohjelmien pidentäminen on hyvä, mutta nyt on kriisi ja on yhä enemmän hauraassa asemassa olevia kuluttajia. Ja tiedän nyt on hankkeita sisämarkkinoilla, myöskin väestö ikääntyy ja sitten globalisaatiokin vaikuttaa kulutukseen. Ja kaikki tämä puuttuu vähän tästä, kun ajatellaan uusia tuulia tässä hankkeessa, eli kiinnittäisin komission huomioon tähän seikkaan. No, pari huomiota vielä nopeasti tavoitteista. Sehän oli tuossa viimeisessä kalvossa. Eli tärkeitä ovat tietysti nämä tavoitteet. Tavoite yksi. No, minä olin tavoin, olen iloinen siitä, että nyt meillä on tämä RAPEX-järjestelmä. Se on parannus koska budjetin avulla varmasti voimme parantaa koordinointia RAPEX-järjestelmässä. Ja tietysti globalisaation liittyen, nyt kun RAPEX-järjestelmä avataan kaikille maille, se on erittäin hyvä asia. Ja erityisesti kun ajatellaan Kiinaa, siellähän on valtavasti ilmoituksia, 58 prosenttia ilmoituksista liittyy nimenomaan kiinalaiseen tuotantoon ja mahdollisiin kuluttajille aiheutuviin vaaroihin. Sitten tavoite kaksi, koulutus ja tiedotus on tärkeää korostaa tätä tulostaulukkoa. Meidän täytyy myöskin ottaa yhteyttä kuluttajajärjestöihin sekä Euroopassa, ja niiden osaltahan budjetin avulla voidaan tehdä jotain. Ja tämä järjestö ei ole tässä asiakirjassa mukana, mutta olen kuitenkin iloinen siitä, koska vaikutusten arvioinnit ovat korostaneet koulutusta kansallisissa kuluttajajärjestöissä. Sen on TRAS-ohjelma, sekin on tärkeä. Ja muistuttaisin, että budjetit, joita kuluttajajärjestöillä on käytössä eri jäsenvartioissa, ovat hyvinkin vaihtelevia. Hiukan ikävää mielestäni on se, että puhutaan paljon nuorista, mutta unohdetaan, mutta on olemassa myöskin elinikäinen oppiminen. Ja minua kiinnostaisi se, että voitaisiin lisätä markkinoiden läpinäkyvyyttä. Se on koulutuksessa tärkeää. Ja olisi hyvä, että olisin saanut tukea näille vertailupisteille. No niistä ikävä kyllä ei puhuta, mutta nämä vertailupisteet ovat tietoja, jotka ovat hyvin keskeisiä kuluttajille. Sitten yritysten myöskin, ja olen tästä jo puhunutkin, yritykset voittaisivat tästä kuluttajien tiedottamisesta, koska monet yritykset eivät tee riittävästi monissa tapauksissa ollakseen ystä, kuluttajaystävällisempiä. Tietoja ei aina tule kuluttajille, mutta tilanne on hankala myöskin yritysten kannalta. No sitten vielä kolmas tavoite. Valitusmahdollisuudet ja oikeudet. Tietysti on hyvä, että on nyt näitä uusia mahdollisuuksia, mutta mitä ne ei puhuta näistä vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä, niistä varmaan löytyy jostain muualta, eikä myöskään joukkokanteista. Eli tämän vain muistuttaisin. Ja sitten neljäs tavoite, lainsäädännön noudattaminen. No, tämäkin on hienoa, että nyt yhteisrahoitusmahdollisuus eurooppalaisille kuluttajapisteille voisi nousta 50-60 prosenttiin. Eli jäsenvaltiot, joissa ei ole riittävästi varoja, voidaan edetä. Ja komissiohan tietää näistä ja meidän täytyy lisätä tätä yhteisrahoitusosuutta eurooppalaisten kuluttajakeskusten osalta ja sen pitäisi merkitä myöskin suurempaan läpinäkyvyyttä näissä kuluttajajärjestöissä. Ainoastaan 15 prosenttia eurooppalaisista tuntevat nämä kuluttajajärjestöt ja meidän on tässä vielä työtä tehtävänä. Eli puheenjohtaja, tässä muutama sana esittelijältä ja tietenkään en ehtinyt sanoa, että kollegoiltani odotan sitten panoksia tämän keskustelun rikastuttamiseksi. No niin, tässä nyt ei paljon jäänyt kollegoille aikaa, mutta jos pyydän heitä puhumaan ihan lyhyesti. No, komission edustaja ehkä paljon ehdi vastaamaan, mutta tämä on vasta prosessin alkuvaihe. Eli Peres muistaakseni oli ensimmäinen. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää komission edustajia erinomaisesta alustuksesta tästä uudesta hankkeesta ja ehdotuksesta. Ja se on tietysti tärkeää, jotta voimme taata sisämarkkinat, jotka ovat tehokkaammat, dynaamisemmat ja kilpailukykyisemmät. Ja jos onnistumme siitä, että kulutuksesta tulee yksi tärkeimpiä välineitä, jolla voimme saada aikaan talouskasvua, meidän on onnistuttava siinä, että kuluttajat luottavat sisämarkkinoihin ja että he ovat itse tärkeimpiä tekijöitä ja että he saavat parempia tietoja oikeuksistaan ja turvastaan. Erityisesti kun ajatellaan rajat ylittäviä kauppoja ja internetissä tehtävää kauppaa. Ja haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on saada aikaan tasapaino korkean kuluttajasuojan ja yritysten kilpailukyvyn välille. Tähän mennessä vaikuttaa siltä, että sisämarkkinoiden rakentaminen on edennyt nopeasti kuin kuluttajasuoja. On hyvä, että komissio on vahvistanut kuluttajajärjestön roolia. Niillä on erittäin tärkeä ja keskeinen rooli, kun annetaan tietoa ja tuetaan kuluttajia. Ja näin on olemassa myöskin foorumi, jolla voidaan vaihtaa hyviä käytänteitä, kun ajatellaan kuluttajien tiedottamista. Ja kolmanneksi haluaisin vielä korostaa yhtä kysymystä, joka mielestäni puuttuu tästä uudesta hankkeesta. Eli erityiset kuluttaja, haavoittuvaiset kuluttajaluokat. Vaikka komissio on kunnianhimoisesti asia lähentynyt, haluaisin kuitenkin todeta, että asetuksessa ei puhuta mitään siitä, että ohjelmassa täytyy ottaa huomioon myöskin se, että meillä on jatkuvasti yhä enemmän haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia ja heidän erityistilanteensa. Eli heidän, heidän pitää ottaa mukaan, jotta heistä tulee autonomisia markkinatoimijoita. Meillä pitäisi myöskin miettiä konkreettisia toimia heidän hyväkseen. Ja tämä lähestymistapa ei riitä kulut, haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien suojaamiseksi, ja nyt täytyy kiinnittää erityishuomiota, koska tämä haavoittuvaisuus monien kuluttajien osalta johtuu juuri siitä, että he eivät saa riittävästi tietoa, että he eivät ymmärrä saamiaan tietoja. He eivät ymmärrä vaihtoehtojaan, eivätkä he myöskään tunne valitusjärjestelmiä ja kompensaatio- ja korvausjärjestelmiä. Komissio on keskittynyt ikävä kyllä pelkästään näihin eläkeläisiin, vaikka kuitenkin haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat käsittävät paljon muitakin kuin pelkästään eläkeläisiä. Kiitos. Tarabella, you indicate. Sitten Tarabella, olkaa hyvä. Oui, monsieur le président, mais je vais sans doute... Kyllä puheenjohtaja, mutta minä tässä vähän lasken innostusta. Minun mielestäni kuluttajaohjelma on aika ujo, eikä siinä ole paljon kunnianhimoa. Siinä on paljon erilaisia ehdotuksia. Ja olisi tietenkin hyvä rapeksia parantaa. Tämä on luonnollista. Minulla on muutamia asioita. Ensinnäkin tarkoitus on asettaa kuluttaja sisämarkkinoiden ytimeen, mutta käytännössä tässä ei ole mitään aloitteita, joita olisi ehdotettu kahden ohjelman lisäksi, jotka ovat jo olemassa – ja jälleen kerran, mitä tulee tähän joukkokanne eh, mahdollisuuteen, siitä on keskusteltu jo 20 vuotta. Sitten toinen asia, mitä tulee eh, kuluttajien informointiin ja kouluttamiseen, tämä on hyvin tärkeä asia, mutta mitä keinoja meillä on? Nykyinen budjetti on riittämätön esimerkiksi. Jos me haluamme tehdä noin 400 sivun kuluttajatutkimuksen, joka osoittaa, että tietyllä prosenttimäärällä kuluttajia on ollut ongelmia lihantuoron kanssa vuonna 2011, niin me voimme tehdä tässä tutkimuksia aina välillä, mutta tämä on riittämätöntä. Sitten toivottavasti en tässä nyt esittelijän intoa lannista, mutta tällaiset kuluttajajärjestöt ovat täysin hyödyttömiä. Niitähän meillä on olemassa jo kuluttajajärjestöjä, jotka ovat erittäin tehokkaita, mutta ne eivät ole hyvin tunnettuja. Ja olisi erittäin hyvä, että me voisimme laajentaa heidän toimintansa muillekin alueille. Meillä voisi olla esimerkiksi yhteisrahoitusta. Sitten neljäs kohta. Kuluttajat ovat sanoneet, että kuluttavat kuluttajien informointien koulutuksen on kuluttu Dolce-ohjelman perissä internetissä 9 miljoonaa euroa, mutta tämä ei ollut kovinkaan tehokasta. Kukaan ei ole käyttänyt tällaista ohjelmaa netissä. Ja sitten viimeinen asia. Komission ohjelma pyrkii tukemaan Eurooppa 2020 ohjelman toteuttamista, mutta minä en näe mitään konkreettisia ehdotuksia, että me voisimme esimerkiksi varmistaa, että vanheneva väestö olisi autettuna heidän tietoisuuttaan parannettaisiin lyhyesti. Mielestäni tämä ohjelma ei vastaa sen asettamia päämääriä, että tämä on hyvin huono valinta. Meidän pitää pyrkiä ohjaamaan uudella tavalla näitä investointeja. Tässähän Rosvalo sanoi, että meillä on tämän ohjelman puitteissa viiden sentin kulu per eurooppalainen kansalainen. Meillä on vain kaksi minuuttia aikaa, joten meidän täytyy sitten kutsua komission edustaja takaisin toisen, toisella kerralla. Puheenjohtaja, tiedätte, että yleensä puhun lyhyesti. Ensinnäkin totta kai jokaisen ohjelman osalta voidaan aina keskustella siitä, olisiko tästä agendasta pitänyt puhua ensin ja olisiko parempi tehdä vielä enemmän. Varmasti parantamisen varaa on, mutta selkeää on, että budjetit ovat tiukoilla tällä hetkellä ja siksi tämä tuntuu ihan järkevältä komission ehdotukselta. Hyvältä ehdotukselta, että lähdetään tällaisesta kokoluokasta. Ja sitten puhuitte vielä suuremmasta roolista kuluttajakeskuksille ja 70 prosenttia yhteisrahoitusraja ihan hyvä asia. että Tämä ei ole ainoastaan uusien jäsenvaltioiden ongelmia. Kyllä vanhemmissakin jäsenvaltioissa on jo tuen tarvetta, koska totta kai jäsenvaltiot kysyvät, miksi pitää olla yhteisrahoittamassa tätä tiedottamista kaikkien maiden kansalaisille ja siksi, kuluttajille ja siksi tämä on eurooppalaisempi kysymys. Kaikista muista yksityiskohdista voimme varmasti keskustella komission kanssa kollega Busutil, joka ei voi olla paikallaan yhtä innostunut tästä kuin minä, vaikka kollega Tara Bella ehkä esitti tämän vähän kriittisemmässä valossa. Kiitos. Okay, well, I do think that, uh, we... No niin, meidän täytyy nyt päättää kokous ja kiitoksia, että saimme tulkelta vähän ylimääräistä aikaa, mutta Osfo, oliko teillä vielä joku loppukommentti? Ja kun katsotaan nyt tätä aikataulua, meillä on hyvin löysä aikataulu vielä tässä vaiheessa. Kiitos niille kollegoille, jotka ovat yhä paikalla, jotka käyttivät puheenvuoron. Me olemme tehneet töitä. Meillä on mahdollisuus 12. toukokuuta asti tehdä työtä 14. toukokuuta sitten takaraja. Sitten toivon, että saamme kompromissitarkistuksia 19. kesäkuuta mennessä ja sitten tulemme äänestämään 20. kesäkuuta. Kiitoksia. Puhuitte varmaan määräajasta tarkistelettämisellä, mutta mietintö ei ole 8. toukokuuta vielä. Siis koska nythän 6. helmikuuta, eli ehkä voisitte saada sen valmiiksi aikaisemmin. Siis 30. maaliskuutahan tähän niin pyydän anteeksi, katsoin nyt vähän väärää kohtaa. Eli 8. toukokuuta on silloin, kun käsittelemme tätä, mutta meidän täytyy katsoa sitten tulevaa aikataulua ja Ehkä Mainer pitää kutsua komissiosta vaikka puoleksi tunniksi vielä keskustelemaan tänne, jos teille sopii. Muuten hän varmaan voi tavata teidät ja varjoesittelijät sitten ja keskustella näistä asioista. Eli 30. maaliskuuta tämä mietintö on sitten valmis. Eli kiitoksia. Kokous on päättynyt. Kiitoksia esittelijöille ja kaikille, jotka kuuntelevat meitä internetissä. Seuraava kokous on tiistaina 28. ja keskiviikko 29. helmikuuta. Ja silloin meillä on täydet päivät, joten nähdään silloin joko henkilökohtaisesti tai sitten netin välityksellä. Kiitos.